Good afternoon. Oikein hyvää iltapäivää kaikille parhaat kollegat. Tuntuu vähän kuin olisi ensimmäinen koulupäivä, mutta eiköhän tämä nyt onnistu. Eli hyvää iltapäivää, jos teillä ei ole huomioita, niin haluaisin esityslistan hyväksyä tällaisenaan. En näe mitään vastalauseita. Ja haluan toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi ensimmäiseen EMIS-valiokunnan kokoukseen. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että tästä tulee erittäin äh, mielenkiintoinen äh, vuosi meille ja olen varma siitä, että me saamme sitten hyvän lopputuloksen, hyvän mietinnön. Niin kuin tiedätte, tarkoitus oli pitää tämä ensimmäinen emiskokous 22. maaliskuuta, mutta tuon päivän traagisten tapahtumien vuoksi täällä Brysselissä jouduimme siirtämään kokousta ja henkilökohtaisesti en olisi kyllä saanut edes kokonaista virkettä sanottua tuona päivänä, eli järkevää oli kokous perua. Ja yksi ylimääräinen kokous muuten sitten lisätään meidän kokouskalenterimme, jotta kokousten määrä säilyy sellaisena kuin se oli suunniteltu. Tulkkaus meillä on 15 kielellä tarjolla ähm, valiokuntamme äh, kieliprofiilin mukaisesti ja tämä kokous lähetetään suorana lähetyksenä internetissä. Sitä voi katsoa netissä suorana ja tosiaan asiakirjat on toimitettu sähköisesti paperittoman parlamentin periaatteiden mukaisesti. 10. ja 16. maaliskuuta on pidetty koordinaattorien kokoukset ja koordinaattorien päätökset katsotaan hyväksytyiksi ja emiskalenteri tullaan julkaisemaan netissä kaiken avoimuuden ja läpinäkyvyyden nimissä. Kiinnittäisin myös huomionne siihen, että kun me olemme uusi valiokunta ja meillä on ollut hiukan hankaluuksia saada valiokunnan kokoukset sopimaan parlamentin aikatauluun, niin, voi, niin, niin kuin tänäänkin aina joskus meillä tulee olemaan kokouksia näin torstai-iltapäivänä. Tiedän, ettei se ole helppoa, mutta toivon, että pystytte kuitenkin osallistumaan näihin kokouksiin, koska meillä on kyllä työntäyteinen vuosi edessämme ja teidän läsnäolonne kokouksissa on aivan keskeisen tärkeää. Emis toinen maaliskuuta järjestäytymiskokouksen pöytäkirjat ovat äh, siellä kansioissa äh, asiakirjojen joukossa. Jos niihin ei ole huomioita, niin ne hyväksytään. Ja nyt siirtyisinkin heti sitten esityslistamme kohtaan neljä. Ja olkaa hyvä, Saldemose. Thank you so much. I just want... Kiitoksia kovasti. Haluaisin esittää yhden huomion. Minulla ei ole Tanskan tulkkausta tänään ja toivon, että tämä tilanne ei toistu. Haluaisin Tanskan tulkkauksen kokouksiin jatkossa. <laughs> yes, you could use Dutch. <laughs> no miksei hollannin öö, kieli toimi, kun minäkin ymmärrän hiukan tanskaa itsekin. We'll take that with us. Me panemme tämän äh, merkille kirjaamme sen ylös. Tämä varmaan aina riippuu, niin kuin sanoi, tästä Öö, ohjelmoinnista. Me olemme nyt uusin valiokunta. Välillä meidän on hankaluus, hankalaa saada myös tiloja. Ja niin kuin näette, meillä on aika pieni sali nyt käytössä ja tulkikoppeja määrä, mutta ehdottomasti me panemme tämän merkille niin, että kaikki voivat työskennellä omilla kielillään. Ja nyt siirtyisin tosiaan esityslistan kohtaan neljä. Nyt meidän on tarkoitus äh, keskustella Grow äh, äh, Klaima ja Envi pääosastojen edustajien kanssa, eli komission edustajien kanssa. Kiinnittäisin muuten huomioon yhteen tärkeään asiaan. Seuraavasta ensikokouksesta alkaen meillä on tällaisia virallisia kuulemistilaisuuksia, joissa todistajat esiintyvät meille. Näin ei ole kuitenkaan tänään. Tämä on ihan tällainen tavanomainen kuulemistilaisuus niin kuin tavallisissakin valiokunnissa, eli tämä ei liity vielä tämän tutkimusvaliokunnan mandaattiin ja todisteluihin. Ähm me voimme tavata äh, komission edustajia ja muita äh, äh, sitten myös ihan näissä todistajakuulemisissa jatkossa, mutta tänään nyt ikään kuin vaan luomme nämä toimintaedellytykset niin, että kaikki, kaikilla meillä on valiokuntatyössämme samat lähtökohdat, joten tämä on ikään kuin tällaista taustoitusta tänään. Meillä on mm, komission edustajien kanssa kaksi tuntia kokousaikaa. Tämä ei oikein ole minulle luonteenomaista, mutta minä yritän olla tässä nyt puheenjohtajana tiukkana, mitä aikatauluihin tulee puheaikoihin, paitsi tänään, niin myös jatkossa. Erityisesti sitten, kun näitä todistajalausuntoja aletaan kuulla, niin on äärimmäisen tärkeää, että puheajoista pidetään kiinni. Nyt esittelisin ensimmäisen puhujan. No, kuulemme kaikki alustukset ensin. Ensimmäisenä Antti Peltomäki, joka on Crow-pääosaston äh, varapääjohtaja. Hän kertoo, me, kertoo meille, mitä euro 5 ja euro 6 asetusten voimaan astumisen jälkeen on tapahtunut. Nämähän sitten johtivat RDE-testimalliin tai menettelyyn. Kuulemme tyyppihyväksyntä menettelystä tästä järjestelmästä ja sitten haluaisimme myös kuulla komission roolista sekä jäsenvaltioiden roolista, mitä tulee näihin päästörajoitusten kunnioittamiseen sekä tietenkin Volkswagen-skandaaliin. 20 minuuttia, Peltomäki, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja, arvoisat varapuheenjohtajat, arvoisat tutkimusvaliokunnan, tutkintavaliokunnan jäsenet, noin varma, pitäisikö sanoa, että olen tyytyväinen, että saan olla täällä, mutta ainakin olen valmis sanomaan, että olemme valmiit ja valmiita auttamaan antamaan eh, panoksemme tähän valiokunnan työhön, joka alkaa tänään. Ja kuten puheenjohtaja kuvaili, niin se, mitä yritän kattaa nyt tämän päivän esityksessä, on se, että käyn äkkiä läpi sen, missä ollaan tässä tilanteessa 2007 vuodesta lähtien. Hyväksyttiin nämä kaksi euro 5 ja 6 asetukset. Ja totta kai sitten se, johti. Siinä otettiin käyttöön nämä todelliset ajonaikaiset päästömenettelyt, RDE-prosessit, ja yritän myös selittää, miksi tämä lähestymistapa valittiin. Ja komission näkökulmasta tällä hetkellä jo haluaisin sanoa, että sitä pidettiin sopivimpana lähestymistapana varmistamaan parempi ilmanlaatu ja ennaltaehkäisemään näitä, näitä päästöjä. Haluaisin myös huomauttaa, että RDE tai pitäisi tarkastella eristyksissä se on osa tätä laajempaa pakettia yhdessä tyyppihyväksyntäjärjestelmän reformia, joka tulee varmistamaan se, että järjestelmämme on vankka ja luotettava. Ja tämä on juuri sitä, mitä kansalaiset odottavatkin meiltä. Ja lopuksi puhun sitten komission roolista siinä, miten pannaan täytäntöön nämä EUn päästölainsäädäntö järjestyssuhteessa vastauksena tähän Volkswagen-kriisiin. Ja on tärkeää ymmärtää komission ja jäsenvaltioiden roolit suhteessa siihen, miten lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Ja jos olin, että haluaisin sanoa pari sanaa EUn tyyppihyväksyntäkehyksestä ja siitä, miten se toimii tällä hetkellä ennen kuin puhun sen uudelleen tarkastelusta, kuten tiedätte, tyyppihyväksyntä on prosessi, jonka myötä kansalliset viranomaiset sertifioivat automalle ennen kuin se pääsee Euroopan markkinoille. Ja sitten se noudattaa kaikkia turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia, niin näin käy. Eli siinä keskitytään tällaisiin sääntömukaisuustarkastuksiin ajoneuvoissa, jotka tulevat tuotantolinjoilta. Se perustuu voimakkaasti keskinäiseen luottamukseen tunnustamiseen, kun auto on saanut sertifikaatin yhdessä jäsenvaltiossa. Se voi sitten kiertää vapaasti ympäri EUta. EU siis asettaa oikeudellisen kehyksen, kansallisviranomaiset kuitenkin ovat täysin vastuussa siitä, että tarkistavat auton valmistajien sääntöjen noudattamisen. Tähän mukaan lukien kuuluvat myös nämä päästövaatimukset tällä hetkellä. Nämä saasteet, kuten typpioksidi ja CO2-päästöt, niitä mitataan laboratorioissa niin sanottujen uusien eurooppalaisen ajosyklien mukaan NEDC. Ja tämä testimenettely on ollut käytössä ja se on suunniteltu 90-luvulla, kun autojen kiihdytysmallit olivat erilaisia kuin nykyään ja kun CO2, hiilidioksidi ei ollut ympäristöhuolenaiheiden keskiössä. Lisäksi kaikki laboratorion testisyklit ovat rajoitteisia omalla tavallaan ja se on mistä siitä tapahtuu tosi elämässä. Tämän teurauksena, seurauksena on suuri kuilu nykyisen testisyklimittausten ja todellisten ajonaikaisten päästöjen välillä, jos ajatellaan erityisesti siis hiilidioksidi- ja typpioksidipäästöjä. Tämä kuilu pitää kuroa kiinni. Komissio päätti, että tehokkain tapa on muuttaa testimenettelyjä saalimalla tarkemmat päästömittaukset, jotta olisivat niin läheltä tätä tosielämän tilannetta kuin mahdollista. Ja olemme työstäneet tässä kahta toimintatapaa. Toisaalta komissio työsti YK UNEC-tasoa, jotta neuvoteltaisiin tämmöinen uusi globaali testimenettely, niin sanottu yhdenmukaistettu kevyen hyötyneuvojen kansainvälinen testimenetelmä, ja tämä uusi testimenetelmä erityisesti tulee parantamaan CO2-päästöjä ja polttoaineen kulutusta. Ja toisaalta sitten tulisi lisää laboratoriotestejä näiden todistetusten aikaisten päästöjen myötä. Sitä ollaan ottamassa käyttöön, että sillä tarkistetaan, että nitri, äh, typpioksidi ja äh, pienhiukkasmäärät on mitattu todellisten päästöjen mukaisesti. Haluaisin nyt puhua RDE-testimenettelyistä. Lainsäädäntö hyväksyttiin 2007 vuonna ja sitä alettiin sovellettaa ensimmäistä kertaa uusiin Euro 5 ajoneuvoihin syyskuussa 2009 lähtien. Ja pian tämän jälkeen minusta tuli hyvin selväksi, että komissio ymmärsi, että laboratoriotestit eivät heijastelleet tarkalleen näitä, näitä todellisia päästöjä ilmakehään. Tämän tuloksena komissio teki suuren ponnistelua puuttuakseen näihin puutteisiin lainsäädännössä mittaamalla näitä päästöjä todellisissa ajoinaikaisissa olosuhteissa. Uusi RD-testimenettely kehitteltiin. Se perustui tutkimuksiin, joita tehtiin yhdessä tutkimuskeskuksessa. Se on siis komission oma tutkimuskeskus ja valmistelutyötä tehtiin sitten teknisten asiantuntijoiden parissa. Nämä tekniset asiantuntijat kokoustivat sitten työryhmässään, RD- ja LDV-testiryhmässään ja tämä tekninen työ pyrkisin, että uusia testauksia saatiin aikaan. Siinä kesti kolme ja puoli vuotta tässä kehittelytyössä ja tämän jälkeen kesti vuosi lisää, että jäsenvaltiot poliittisesti saivat hyväksyttyä tämän ehdotuksen. Ja aina kun on nyt käyty keskustelua parlamentissa, niin Tämä on joka ei ole kohdannut vastustusta parametissa mielestäni. Ja se nyt ai- tarkoittaa sitä, että rd aletaan käyttämään seurannassa vuodelta 2016 lähtien. Miten tämä RD, RD-testi tulee toimimaan? Näitä päästöjä mitataan käyttämällä siirrettäviä mittauslaitteita, joita kiinnitetään ajoneuvoihin. Tiivistettynä RD-testaus tulee vähentämään näitä nykyisiä kuiluja laboratorioiden ja todellisten päästöjen välillä. Tämä tulee vähentämään estolaitteiden riskinkäyttöä myös. Eurooppa on ensimmäinen ole maailmassa, joka on kehitellyt tällaiset tiukat ja todellisiin tuloksiin suhtautuvia testejä. Ja jos katsotaan sitten, miksi komissio käyttää tätä lähestymistapaa, Euro 5 ja 6 asetuksessa meillä oli useita valtuuksia annettu komissiolle, jotta se voisi panna täytäntöön tämän perussäädöksen. Tähän kuuluu muun muassa testimenettelyjen kehittäminen, joten sovellettaisiin tyyppihyväksynnissä ja jotta voitaisiin tarkastella näitä testisyklejä, joilla mitattiin näitä päästöjä. Ja komissio alusta lähtien on pyrkinyt katsomaan, miten se voisi kehitellä testimenettelyjä, joilla voidaan tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään estolaitteiden käyttöä. Osoittautui hyvin vaikeaksi teknisestä näkökulmasta tämän ja ja tutkimuskeskuksen tutkimukset nostivat tämän komissio päätti sitten keskittyä siihen, että se kehittäisi vankan RD-testimenettelyn, jota pidettiin parhaimpana mahdollisena välineenä varmistamaan, että toisaalta testisyklit heijastelevat näitä todellisia aikaisia päästöjä ja toisaalta estolaitteiden käyttö otti tehdä lähes mahdottomaksi. Komissio käytti tieteellistä näyttöä ja teki valintoja yhdessä sidosryhmien kanssa. Ja komissio seurasi myös suosituksia, joita saatiin eri foorumeilta, mukaan lukien CARS 21 korkearyhmä oli tässä mukana. Jäsenvaltioiden edustajat otettiin tähän hyvin mukaan, niin myös kansalaisjärjestöt ja autolan edustajat. Ja kun näitä raportteja sitten esiteltiin parlamentille ja neuvostolle, niin parlamentti suhtautui näihin löydöksiin – myönteisesti päätöslauselmassa muun muassa vuodelta 2013. Se käsitteli siis tätä komission tiedonantoa 2020 asiasta. Ja on selvästi, että olemme pyrkineet tässä rakentamaton konsensuksen pohjalta ja siinä olemme käyneet paljon kuulemisia ja sidosryhmien kanssa, mutta haluan myös sanoa selvästi, että tämä ei tarkoita sitä, että komissio seuraa yhtä tai toista sidosryhmää ja vain sen neuvoja tai pyyntöjä päinvastoin, jos ajattelee, että mitä tärkeitä valintoja tehtiin, niin RD-testauksen osalta tämä poikkeaa voimakkaasti siitä, mitä teollisuudessa tai kentällä haluttiin tai alun perin ehdotettiin. No miksi sitten komissio, miksi sillä kesti niin pitkään ottaa käyttöön RD-testaus? no otettavan pitkään, kun sanotaan, että se oli kolme ja puoli vuotta, Joo, meni tähän tekniseen työhön ja sitten vuosi meni lisää tähän poliittiseen prosessiin. Mutta sitten kysymys kuuluu, että mikä on hyväksyttävä aikataulu, ja tähän ei ole suoraa vastausta. Tietenkin tässä tapauksessa oli hyvin tärkeää käyttää aikaa tieteelliseen tutkimustyöhön, niin siitä kerättiin ja verrattiin teknisiä tietoja, että arvioitiin eri päästömittaustapoja, jotta voitaisiin sitten päästä teknisesti hyvään lopputulokseen. Teknisen puolen lisäksi, kuten mainitsin, prosessi vaati sidosryhmien kuulemista kunnollisesti. Ja jos vertaamme tätä aikataulua aikaisempiin kokemuksiin, joita meillä oli näistä raskasaineuvoista, jossa tällaista PEMSiä jo oli, niin siellähän kesti lähes kahdeksan vuotta valmistella tätä teknistä työtä. Enkä pitäisi myöskään unohtaa, että RD-testimenettelyt ovat teknisesti monimutkainen käsite, sillä ei ole ennakkotapauksia missään maailmassa. Ja RD-testimenettely on vasta alkua, eikä vielä loppu. Kaiken kaikkiaan minusta ehdotamme nyt neljää säädöstekstiä, jossa spesifioidaan nämä testimenettelyn eri osapuolet Toinen RDE-säädös määrittelee nämä laatuvaatimukset typpioksidipäästöille dieselajoneuvoissa RDE-testauksessa. Ja tämä tehdään määrittelemällä tämä niin sanottu vaatimustenmukaisuuskerroin conformity factor, ja tarkemmin sanottuna nämä CF-kertoimet määrittelemät, kuinka paljon näitä päästöjä voi olla enimmillään, eli nämä NTE-päästörajat. Tässä puhutaan siis kaikista testien vaiheista mukaan lukien muun muassa, jos ajetaan jyrkkää ylämäkeä, jos ei silloin nämä raja-arvot ovat korkeammat kuin euro 5 ja 6 asetuksissa. Siinä siis puhutaan vähän näistä keskiarvoista, jo, mit, mitkä siis ovat nämä päästöt keskiarvoolosuhteissa. Ja toinen RD-asetus asettaa lisää pakotteita autovalmistajien. Heidän pitää siis kertoa näistä päästövähennysstrategioistaan ja tässä viedään pois tätä liikkumavaraa laboratoriotestauksista ja kaksi muuta säädöstäksi on tulossa vielä tämän vuoden aikana. Kolmas RDE-säädös määrittelee, että miten näitä hiukkasmääriä voidaan laskea, ja neljäs paketti, säädös puolestaan sitten no, komissio tulee velvoittamaan valmistajat siihen, että ne julkaisevat ö, tällaisia vaatimusten mukaisuustodistuksia. Tällä tavoin kuluttaja Saat täydet tiedot näistä todellista päästöistä. Volkswagen-tapaus on osoittanut, että on merkittäviä rajoituksia tyyppihyväksyntäjärjestelmässämme ja kuten Euroopan parlamentti jo pyysikin Volkswagen päätöslauselmassa niin komissio on sitten ehdottanut sitä, että se täydentäisi näitä säännöksiä tyyppihyväksyntäjärjestelmässä. Tämä siis 27. tammikuuta. Nykyjärjestelmässä komio asettaa vain tämän sääntelykehyksen, ja täytäntöpano on puolestaan jäsenvaltioiden käsissä. Komissio itsessään ei tee minkälaisia ajoneuvotarkastuksia. Kansalliset viranomaiset jäsenvaltioissahan ovat ne, jotka tarkistavat, noudattavatko valmistajat näitä vaatimuksia ja vaihtavat keskenään tietoja tyyppihyväksyntäkysymyksistä muun muassa. Lisäksi tarkastukset tehdään pääosin ennen kuin ajoneuvot pääsevät markkinoille ja vähemmän sitten on tällaista markkinavalvontaa ja jäsenvaltiot ovat myös vastuussa EU-lainsäädännön, EU-oikeuden täytäntöönpanosta ja ne määrittelevät nämä sanktioiden tasot kansallisessa lainsäädännössä ja panevat niitä täytäntöön. Uusi tyyppihyväksyntäehdotukset tavoittelevat sitä, että vahvistetaan järjestelmän hallinnointia Ensinnäkin noudattamattomuus huomataan paremmin, jos on lisää avoimuutta ja jos on enemmän tarkastuksia tässä markkinoilla astumista edeltävässä vaiheessa ja toisaalta myös sen jälkeisellä tasolla, joka kattaa markkinavalvonnan, jota tekee muun muassa komissio. Sitten on tällainen valvontajärjestelmä, joka on muun muassa komission valvontaa. Se tapahtuu tai sen myötä tulee EUn sanktioita. Tämän myötä kaikki vastuulliset osapuolet noudattavat sääntöjä harmoni- ja että siis kaikki noudatetaan sään, harmonisella tavalla. Testaajien riippumattomuus, sitä vahvistetaan vähentämällä kaupallisia yhteyksiä valmistajiin ja lisäksi myös jäsenvaltiot ja komissio arvioivat tilannetta yhdessä. Lopuksi EU-mittaiset, EU-laajuiset takaisinvedot otetaan käyttöön jotta voidaan toimia nopeasti koko EU:ssa. Tämän ehdotuksen myötä komissio tavoittelee sitä, että varmistetaan kuluttajien terveys ja turvallisuus ja ympäristöäkin pitää ajatella. Pitää hyväksyä mahdollisimman pian uutta tyyppihyväksyntäsääntelyä ja tarvitaan myös RDE-sääntöjä. Tämän myötä haluamme osoittaa, että olemme sitoutuneita siihen, että pannaan vankkaa lainsäädäntökehyspaikoilleen, joka auttaa ennaltaehkäisemään ja huomaamaan laittomuuksia, niin kuin Volkswagen-tapauksessa tapahtui. Mutta lopuksi viimeisenä, mutta vähäisemmänä, otamme käyttöön uusia laboratoriotestausmenettelyjä sille, että mitataan näitä molempia saastuttajia ja CO2-päästöjä. Tämä VLTP-menettelystä kehitellään siis YK-tasolla ja se tulee varmistamaan sen, että mitatut päästöt heijastavat paremmin tosielämän tilannetta. Komissio esittelee vielä tämän vuoden puolella toivottavasti ehdotuksen jotta tämä uusi testimenettely tulee osaksi EU-lainsäädäntöä. Ja sitten kysymykset, jotka liittyvät Volkswagen-tapaukseen ja miksi markkinavalvontaamme ei huomannut tätä, miksi siis Yhdysvalloissa tämä huomattiin eikä EU:ssa tämä Volkswagenin toiminta. Sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa estolaitteiden käyttö on selvästi kiellettyä. lakikin, se on laitonta ja kysymys kuuluu sitten, että mitkä ovat peruserot EUn ja Yhdysvaltain järjestelmien välillä. Ja no totta kai on useita systeemiin liittyviä eroja, miten me lähestymme asiaa. Sanoisin, että meidän, me korostamme tätä, markkino, tätä markkinoita edeltävää lähestymistapaa, kun taas USAn järjestelmä keskittyy mark, itsemarkkinavalvontaan ja Yhdysvaltain järjestelmän mukaan. Heillä on siis sellainen lainmukainen vaatimus, että valmistajat ilmoittavat näistä strategioista liittyvät tähän. Mutta vaikka Yhdysvallan järjestelmä on keskittyy tähän markkinavalvontaan, niin tämä ei ollut se tapa, jolla tämä Volkswagen-tapaus tuli ilmi. Kyse oli erästä kansalaisjärjestöstä, joka ennaltaehkäisevästi teki tutkimustyötä ja sitten tarjosi tätä näyttöä siitä, että jotain oli pielessä. Ja sitten siitä raportoitiin myös Yhdysvaltain sääntelyviranomaisille. Ja Yhdysvalloilla on tällainen keskusjärjestelmä, siellä on tämä EPA eli ympäristösuojeluvirasto, joka on vastuussa puhtaasta ilmasta Euroopassa on 28 eri kansallista veronsta, jotka tarkistavat sen, että autovalmistajat noudattavat määräyksiä. Tämän lisäksi suurin osa tarkastuksista tapahtuu ennen kuin tuote on markkinoilla EU:ssa. ssa ja vähemmän sitten siinä kohtaa, kun tuote on jo markkinoilla, niin kuin Yhdysvalloissa. On myös tärkeää toistaa, että nyky EU-tyyppisessä lainsäädännössä komissiolla on hyvin rajallinen täytäntöpanovaltuus, niin kuin sanottu jo, ja kansallisviranomaiset, niillä on käytössään kaikki täytäntöpano- ja valvontaa valtuudet kentällä. Jäsenvaltiolla on velvollisuus panna täytäntöön tämä estolaitteiden kielto. Komissio oli tietoinen siitä, että markkinavalvonta kansallisella tasolla ei toimi täysin tyydyttävällä tavalla. Näistä syystä me melko aikaisessa vaiheessa alamme muistuttamaan jäsenvaltioita asiasta, lähetimme kirjeet kaikille on jäsenvaltioille, muistutimme niitä velvoitteistaan alalla vuonna 2012. Komissio vetosi niihin tässä kirjassaan ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin varmistamaan, että EU-tyyppi hyväksyntälainsäädäntöä pantiin täytäntöön kunnolla ja että ne, että ne valvoisivat markkinoita tehokkaasti autoneuvon osalta, mutta vieläkin tärkeämpää on se, että tämä on yksi niistä syistä siihen, miksi päädyttiin kunnanhimoisen ehdotukseen, jossa tarkasteltiin uudelleen tyyppihyväksyntäjärjestelmää. Pitää pystyä tekemään lisää markkinatarkastuksia ja varmistamaan parempi koordinointi jos takaisinvetoja pitää tehdä EU-ssa, samanlaisia parannuksia on tehty. Jos ajatellaan moottoripyöriä ja traktoreita, siinäkin on nyt tiukemmat säännöt. Huolimatta rajallisista valtuuksista, heti Volkswagen-skandaalin jälkeen komissio pyysi jäsenvaltioita suorittamaan tarvittavat tutkimukset ja raportoimaan takaisin, ja komissio helpottaa tietojen vaihtoa ja tukee tutkintaa kun näistä, nämä CO2-laittomat tulivat selville ja sen jälkeen komissio pyysi ja jäsenvaltioita laajentamaan tutkimustaan, jotta voitaisiin huomata, huomata, että oliko muita rikkomuksia tällä alalla. Tarvitsemme tilanteesta kokonaiskuvan ja odotamme olemassa olevan tutkinnan lopputuloksia. Haluamme kaikki selvyyttä nopeasti, mutta yhtä tärkeää on, että näemme tilanteen kokonaisuudessaan komissio aloitti tämän rikkomusmenettelyn 23 jäsenvalta vastaan. Pyysin iltä siis lisätietoa siitä, että miten voi täytetä näitä, näitä sanktioita. Uskomme, että komissio ryhtyy kaikkiin toimenpiteisiin, joita on käytettävissä tällä hetkellä, ja on siirtänyt fokuksen siihen, että voitaisiin parantaa entisestään sääntelykehystämme ja sitä, miten se toimii. Ja ihan lopuksi haluaisin sanoa, että komissio on valmis toimimaan täysin avoimesti tekemään yhteistyötä kanssanne, jotta kaikki epäilykset saadaan poistettua, että päästään eteenpäin. Ja uskon, että Euroopan parlamenttikomissiolla, niin molemmilla on yhteinen tavoite tässä prosessissa, eli pitää parantaa EUn sääntelyjärjestelmää autoalalla ja varmistamaan, että täytäntöpano toimii kunnolla, jotta aikaisemmat tilanteet eivät enää toistu. Kiitos. Thank you very much, Mr. Suuret kiitokset, Peltomäki. Nyt välittömästi annan puheenvuoron äh, herra Kaiehalle, Kaieha Krespolle, joka on Envi-pääosaston pääjohtaja ja keskittyy erityisesti ilman saasteiden vaikutuksiin kansalaisten terveyteen ja myöskin tietenkin Euroopan unionin lainsäädäntöön. Kymmenen minuuttia puheaika, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet Envi-pääosaston äh, puolesta. Haluaisin tässä nyt äh, kertoa mm, kattavasti niistä puitteista, joita ympäristölainsäädännöllä äh, tarjotaan. Ilman saastuminen ja sen vaikutus ihmisten terveyteen on äärimmäisen tärkeä kysymys Euroopan unionissa. Ilman saastuminen on pääasiallinen ympäristöstä johtuva kuolinsyy Euroopassa ja maailmassa. 400 000 ennenaikaista kuolemantapausta johtuu ilman saastumisesta Euroopan unionissa joka vuosi. Ja kyse on paitsi näistä ennenaikaisista kuolemista, tapahtuu myös muun muassa työajan menetys, tuotannon menetyksiä ja tämä on myös äärimmäisen kallista terveydenhoitojärjestelmillemme pääasiallinen vastuu Euroopan unionin kansalaisten suojelemisesta on tietenkin kansala- kansallisilla hallituksilla, mutta eivät he voi hoitaa tätä yksin, koska ilman saastuminen äh, itse asiassa äh, ei kunnioita kansallisia rajoja, vaan matkaa pitkiäkin matkoja ja siksipä EU-ulottuvuus on asiassa äärimmäisen tärkeä. EUn ympäristöpolitiikka tukee jäsenvaltioiden toimia kolmen päävälineen kautta. Ensinnäkin äh, ilmanlaatudirektiivit, asettavat vähimmäissä äh, valvontavaatimukset ja sääntelevät äh, niitä äh, pitoisuuksia, maksimipitoisuuksia, jotka koskevat myrkyllisiä aineita muun muassa typpioksideja. Sitten kansalliset päästökatot. Näin jäsenvaltioiden tulee eri ähm, saasteiden kohdalla äh, arvioida vuosittaista tasoa äh, ja kunnioittaa asetettuja kattoja. Ja sitten kolmas asia on se, että puututaan saastumiseen ja saasteisiin niiden syntypaikoilla niin jäsenvaltiotasolla kuin äh, koko Euroopan unionin tasollakin. Ja tässä näin, niin kutsutut euronormit sekä tyyppihyväksyntäkysymys tulevat pelin mukaan. Mitä tulee eh, ilman eh, laatuarviointiin, olemme vastikään toteuttaneet hyvin kattavan arvion. Tästä on laajalti myös keskusteltu. Ja ehdotus siitä, että kansallisia päästörajoja eh, määrittelevää direktiiviä uudistettaisiin, on esitetty. Meidän tavoitteemme on erittäin kunnianhimoinen. Haluamme vähentää terveysvaikutuksia yli 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, kun verrataan siis vuoden 2005 tasoon. Tämä on tavoitteemme. Komissio ehdotti 52 prosenttia, neuvosto on nyt 48 prosentissa, neuvottelut jatkuvat. Minä haluan todella kiittää Julie Girlingia ähm, sitä isompaa, kun pieni versiokin näyttää istuvan siinä vieressä salissa nyt, niin haluan kiittää teitä tekemästänne työstä. Ja puhtaan ilman ohjelma liittyy nyt olemassa oleviin ilmanlaatustandardeihin, niiden kunnioittamiseen vuoteen 2020 mennessä. Jos nyt kaikkia ilmanlaadun standardeja käsitteleviä direktiivejä kunnioitettaisiin, niin vuoteen 2020 mennessä päästäisiin jo 33 prosentin tasoon, joten kyllä tässä toivoa on. Tilanne ei ole hyvä ja raja-arvot ylittyvät typioksidipäästöjen suhteen useassa jäsenvaltiossa, itse asiassa yli kymmenessä jäsenvaltiossa ja 130 kaupungissa Euroopassa. Kymmenet, jopa sadat tuhannet ihmiset Euroopan unionissa altistuvat äh, vaarallisille ilman äh, saastetasoille päivittäin. Ja Euroopan ympäristövirasto on arvioinut, että yli 70 000 ennenaikaista kuolemaa ta- tapahtuu tästä syystä vuosittain. Vuonna 1999 eh, standardit otettiin jo käyttöön ja niiden piti tulla laillisesti sitovaksi tammikuussa 2010, mutta tässä ajan mittaan on tullut hyvin ilmeiseksi, että mitä tulee eh, typpi oksidipitoisuuksiin, niin eh, sääntöjen tai vaatimusten mukaisuuden kunnioittaminen ei itse asiassa ole toteutunut. Tässä on yhteys teidän valiokuntanne työhön, koska ajoneuvojen päästöt ovat edelleen hyvin korkealla tasolla. Mitä tulee euro 5 ja euro 6 päästöstandardeihin, eh, jo niiden eh, käyttöönotossa jäsenvaltiot saivat jopa viiden eh, vuoden mittaisia siirtymäaikoja, eli vuoteen 2014 saakka päästäkseen typpidioksidipäästö rajojen kunnioittamistilanteeseen. Valitettavasti kuitenkin, kun ajatellaan dieselajoneuvojen hyvin korkeita tyyppi mm, dioksidi ja typen oksidi, päästöjä, niin siellä on puhuttava tätä kautta ja tämä onkin yksi meidän prioriteettimme. Pääosastot Grow, Envi ja Klima ovat tehneet yhteistyötä paitsi yksikkömme välillä myös muiden toimielinten kanssa ja tietenkin yhteistyötä on tehty jäsenvaltioiden kanssa. Ja Peltomäki aivan oikein viittasi tuohon 2020 toimintasuunnitelmaan, joka on tärkeä. Se on tärkeä, koska me haluamme saada aikaan tuloksia kattavan strategian Euroopan autoteollisuudelle, jotta se voi olla innovatiivinen, turvallinen ja ympäristöä kunnioittava. Autoteollisuus on strategisen tärkeä taloudellemme. 12 miljoonaa ihmistä saa siitä leipänsä ja se on myös kaikkein merkittävin tutkimus ja innovaatio yksityinen ala, mutta sillä on myös sosiaalinen vastuunsa niin, että se kunnioittaa turvallisuus- ja ympäristöstandardeja. Ja jo marraskuussa 2012 komissio pitkien keskustelujen jälkeen keskustelun jäsenvaltioiden kanssa ja mukana yhdeksän komissaaria ja yhdeksän ministeriä niin Ekosokille ja alueiden komitealle esitettiin Mukana oli kansalaisjärjestöjä, teollisuuden pääjohtajia ja niin edelleen. Ja todella laaja sidosryhmäkuuluminen ja sitten toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaikkien sektorien yhteistyöllä ja havaittiin, että kyllä typioksidikysymys on äärimmäisen ongelmallinen ja että ajoneuvojen päästötiedot eivät vastaa todellisissa ajo-olosuhteissa eh, syntyviä päästöjä. Ja kun ajatellaan näitä eh, eh, saastemittauksia, niin ne eivät kerta kaikkiaan pitäneet paikkansa, kun niitä tietoja sitten verrattiin ajoneuvojen virallisiin päästötietoihin. Ja nyt halusimme mm, sellaiset tiedot, jotka 2014 Öö, otettiin käyttöön 2017 tulivat käyttöön liittyen näihin euro uusi määräyksiin ja joulukuussa 2013 ehdotus hyväksyttiin Frankfurtin erinomaisen mietinnön pohjalta ja tällöin todella haluttiin saada aikaan todellisissa ajolosuhteissa syntyvien päästöjen rehellinen mittaus ja RDE-ryhmän, jonka komissio perusti 2011 sen työn pohjalta ja tutkimuskeskuksen työn pohjalta saatettiin ottaa käyttöön tarpeelliset muutokset järjestelmään niin, että kun tekninen ajoneuvokomitea tämän hyväksyi Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät tätä vastustaneet, tämä saatiin voimaan. Kovasti työtä tehtiin jäsenvaltioiden kanssa, tuli sopia siitä, että diesel-ajoneuvojen huonot päästötasot vaikuttivat voimakkaasti siihen, että ilman saastestandardeja ei pystytty kunnioittamaan. Ja me pohdimme muuten myös teollisuuden perusteluja. Teollisuushan totesi, että eh, typpidioksidin terveysvaikutuksia on liioiteltu muun muassa. Ja halusimme varmistaa, että todella kaikki elementit otettiin huomioon ja meillä on 2013 vaikutusarviossa näin ollen hyvin kattava maailman terveysjärjestön tutkimus tähän asiaan liittyen. Olemme tehneet strategista työtä, jotta vaatimusten mukaisuus saadaan huomioitua ja vaatimusten noudattamattomuus johtaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Espanjassa, Portugalissa, Italiassa ja Ranskassa rikkomusmenettelyn käyttö käynnistämiseen. Kahdessa muussa maassa tämä on tulossa ja seitsemänkin on valmisteilla. Ja tässä kirjeessä komissio toteaa, että jäsenvaltiot rikkovat typpidioksidi pitoisuusrajoja ja niiden olisi toimittava. On tärkeää olla johdonmukainen ja siksipä jäsenvaltiot, jotka eivät teknisessä komiteassa ole olleet kovinkaan joustavia, niin niitä on painostettu kovasti, että saadaan äh, sopimus aikaan. Ja te tiedätte, että täytäntöönpano äh, äh, säännöksen kautta pakotamme jäsenvaltiot kunnianhimoisempaan toimintaan komission kunnianhimon tasoahan tässä on pyritty vesittämään, mutta nyt työ on periaatteessa saatettu päätökseen. Ja lopuksi mainitsisin vielä kolme ihan konkreettista toimia, joihin olemme juuri nyt ryhtyneet. Ensinnäkin me jatkamme näitä rikkomusmenettelyjä näiden kahdeksan jäsenvaltion, jotka ovat saaneet virallisen ilmoituksen näiden lisäksi. Muutkin saavat kyllä olla varuillaan. Toiseksi olen kirjoittanut jäsenvaltioille, olen vedonnut niihin, että ne ryhtyvät toimiin sen varmistamiseksi, että jatkuvat päästöylitykset ja kans, kansalaisten altistumisen ylitykset vähennetään hyväksyttävälle tasolle vuoteen 2020 mennessä. Ja tämän lisäksi mietimme lisätoimia muun muassa vapaaehtoisten menettelyjen käyttöönotot, kuten vaikkapa vähäpäästöiset tai erittäin vähäpäästöiset ajoneuvot. Ja tietenkin myös seuraamme hyvin läheltä Volkswagen-tapauksen tutkimuksen kehittymistä. Ja toivomme, että tämä valiokunta osoittaa meille toiminnan välttämättä työttömyyden. Meidän on Euroopan unionissa parannettava ilmanlaatua. Muun muassa dieselajoneuvot ovat merkittävä saasteiden lähde. Meidän on tarjottava kansalaisillemme heidän ansaitsemansa terveyden suojelun taso. Kiitos. Kiitos. Meillä on todella yhteinen tavoite. Ja nyt lopuksi antaisin eh, puheenvuoron Rummetskerille, joka on ilmastopääosaston johtaja, niin voitte kertoa tästä hiilidioksidityyppihyväksynnästä, mutta myös muista hiilidioksidipäästöihin liittyvistä epäselvyyksistä. Olkaa hyvä. Uh, kiitoksia kovasti ja kiitoksia, että kutsuitte myös minun pääosastoni paikalle. Tähän hän liittyy myös ilmastoulottuvuuksia, siis näihin autojen hiilidioksidipäästöihin. Tässä ensimmäisessä kokouksessa haluaisin kiinnittää huomiota kolmeen aiheeseen. Ensinnäkin haluaisin asettaa asiat kontekstiin esittämällä mm, hiukan tietoa tyyppihyväksynnän roolista. Sitten puhuisin hiilidioksidipäästöistä ja niihin liittyvistä, äh, liittyvästä lainsäädännöstä. Toiseksi haluaisin puhua äh, eroavaisuuksista äh, todellisten ajonaikaisten päästöjen ja testitulosten välillä. Ja kolmanneksi kertoisin teille niistä toimista, joihin komissio on ryhtynyt sääntöjen vastaisuustapauksissa. Äh, viittaan nimenomaan Volkswagenin päästöihin. Niin, päästöasetus on paljon nuorempi asetus kuin ne, joista puhuttiin aiemmin. Se, jota sovelletaan henkilöautoihin, on ollut olemassa jo vuonna 2009 ja kaupallisiin hyöty- tai ke- kevyisiin hyötyajoneuvoihin liittyvä on ollut voimassa vuodesta 2011. Tarkoitus on se, että tiettyjä tavoitteita ei ylitettäisi ja nehän menevät koko ajan alaspäin. Uuden autokannan ähm, Henkilöautokannan tavoitteet ovat 130 grammaa hiilidioksidia per kilometri. Se tulisi saavuttaa vuoteen 2015 mennessä ja 95 grammaa vuoteen 2021 eh, mennessä. Jos tavoite ylitetään, komissio langettaa eh, sakkoja 95 euroa per hiilidioksidigramma per kilometri kustakin myydystä autosta. Toistaiseksi kolme auton rakentajaa, en nyt vielä mainitse heitä, niitä, Ähm, ovat saaneet sakot, joiden arvo on yhteensä miljoona euroa, koska eivät täyttäneet tavoitteita. EUn hiilidioksidiasetus äh, perustaa tavoitteet ja noudattamisen tarkastamisen äh, niihin, emis, äh, niihin päästöarvoihin, jotka testattiin tämänhetkisen NEDC-testisyklin aikana. Kyse on siis uudesta eurooppalaisesta testisyklistä, joka ei ole niin uusi. Toiseksi, mihin toimiin on ryhdytty näiden eroavaisuuksien suhteen, niin kollegani Peltomäki jo korosti sitä, että NEDC-testimenettely ei ole enää realistinen, koska se heijasteli vuoden 90, siis 90-luvun ajoneuvoteknologioita ja ajamistapoja. Sen vuoksi kuilu testitulosten ja todellisten ajoaikaisten hiilidioksidipäästöjen välillä kasvaa jatkuvasti. Ja me olemme ottaneet huomioon tämän, kun olemme valmistelleet uutta lainsäädäntöä, joka koskee hiilidioksiditavoitteita. Eli me emme enää ota näitä arvoja sellaisenaan, vaan me otamme huomioon kumulatiivisen vaikutuksen, kun normeja muutetaan niin, että ymmärrämme kokonaispäästöjen määrän kun UNESessa on kehitetty ja sovittu niin kutsutusta VLTPstä, niin siinähän on jo uusi perusta sille menettelylle, jolla korvataan tämä tämänhetkinen NEDC-testausmenettely, ja se tulee muuttamaan täydellisesti sen tavan, jolla hiilidioksidipäästöjä testataan miten testit suoritetaan. Ja tällä tavalla testien suorittamisella saadaan myös joustavuutta. Odotetaan, että V2VLTP tulee vähentämään tätä kuilua, joka tällä hetkellä vallitsee todellisten ajonaikaisten päästöjen ja testipäästöjen välillä. Äh, komissiohan jo, äh, tai siis Peltomäkihän jo äh, sanoi, että komissio aikoo piakkoin täytäntöönpanna tämän uuden järjestelmän, ja me toivon, että muut instituutiot tukevat sitä, että tämä säädös saadaan voimaan ja toteutetaan mahdollisimman pian. Meillä, me valmistelemme myös uutta lainsäädäntöehdotusta pidemmälle aikajanalle, eli vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Äh, nämä uudet 2020 jälkeiset hiilidioksidin standardit ovat sellaiset, että niiden täytyy perustua nimenomaan tiukempiin VLTP-sääntöihin. Ja tässä yhteydessä komissio tarkastelee myös mahdollisuuksia äh, vähentää testitulosten ja todell- tosielämän tietojen välistä kuilua. Tällä tavalla voidaan myös varmistaa parempi avoimuus ja kuluttajien luottamus äh, tuloksena oleviin lukuihin. Tällä hetkellä VLTP eh, pysyy laboratoriooloissa tehtävänä testinä ja mm, toisin kuin muut saasteet, niin eh, hiilidioksidin osalta ja typen dioksidin osalta tällaisia tien päällä tehtäviä testejä ei ole, tai siis sellaisia ainakaan, jotka olisivat riittävän täsmällisiä niin, että niitä voitaisiin soveltaa suoraan ja niiden tuloksia voitaisiin verrata keskenään. Ja sen vuoksi komissio onkin pyytänyt tästä asiasta tieteellistä neuvoa niin kutsutulta tieteellisen neuvon mekanismilta, SAMiltä, jonka komissio perusti vähän aikaa sitten, eli tiede miehiltä pyydämme neuvoa niin, että voimme paremmin mitata päästöjä jatkossa. Ja kolmas äh, teemani liittyy nimenomaan Volkswagenin sääntöjen noudattamuuteen. Ähm, Volkswagenhan viime vuonna ilmoitti, että sääntöjen vastaisuuksia saattaa olla myös hiilidioksidipäästöjen suhteen, ja komissio on nyt pyytänyt Volkswagenilta äh, ja muilta äh, tyyppihyväksyntäviranomaisilta selvitystä niiden autojen mallista ja lukumäärästä, joihin tämä asia kohdistuu, jotta saisimme tietoa sääntöjen vastaisuuksien mittakaavasta ja syistä ja haluamme myös tietää, mihin toimiin ollaan ryhtymässä. Valitettavasti emme ole vielä saaneet vastausta, ainakaan perusteellista vastausta sen enempää Volkswagenilta kuin Saksan viranomaisiltakaan, joten asia on vielä vireillä. Joka vuosihan komissio varmistaa sen, että auton rakentajat täyttävät hiilidioksiditavoitteet ja me julkaisimme myös tulokset. Meillä on niin, mutta vuoden 2014 vaatimusten mukaisuustarkastuksessa ei ollut mahdollista saada Volkswagen-konsernilta tietoja, joten komission vuotta 2014 koskevat tiedot eivät vielä sisällä Volkswagenin tietoa. Vasta siinä vaiheessa, kun me saamme selkeää näyttöä Volkswagenilta ja AO viranomaisilta, Saksan viranomaisilta, niin voimme arvioida tämän tiedon ja voimme tehdä myös päätöksen siitä, onko Volkswagen-konserni täyttänyt hiilidioksiditavoitteet. Johtopäätös. Ei varmaan tarvitse toistaa sitä, mitä kollegat ovat jo sanoneet. Me haluamme toki auttaa teitä jotta päästään eteenpäin kaiken tämän parissa. Meillähän on yhteinen tavoite. Kiitoksia kovasti. Okay, thank you very much for... Suuret kiitokset tästä ensimmäisestä komission esittelykierroksesta. Meillä on nyt kaksi kysymysvastauskierrosta. Ensimmäisellä kierroksella puhuvat poliittisten ryhmien edustajat, ensin tietenkin esittelijät ja sitten toisella kierroksella pyrin varmistamaan sen, että poliittisten ryhmien tasapaino menee oikein puheenvuoroja jakaessani. Ensin puheenvuoron saavat kaksi esittelijäämme. Salva Bidegan, oh, näitä espanjalaisia nimiä. Salva Bidegan ja sitten hänen kollegansa. Ensin Salva. Kiitos puheenjohtaja. Te sen sanoitte oikein hyvin. Siis nimeni. Kiitän näitä kolmea pääjohtajaa heidän puheenvuoroistaan täällä. Haluan todella kiittää teitä siitä, että tulitte kertomaan meille näitä taustoja ja samalla tietenkin vastaamaan sitten kysymyksiimme. On todella nyt tarpeen meidän kaikkien pureutua mahdollisimman läpinäkyvällä tavalla tämän asian juuriin saakka. Haluaisin esittää teille joku sen yleisen kysymyksen kaikille ja sitten Kajehalle yhden konkreettisen kysymyksen. Ensinnäkin mikä vastuu teidän mielestänne on komissiolla yhtäältä ja jäsenvaltioilla toisaalta? Ja ovatko kaikki jäsenvaltiot mielestänne yhtä lailla vastuussa? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Mitä sitten toiseen kysymykseen niin tulee, se on seuraava. Voivatko Euroopan kansalaiset olla rauhallisin mielin, koska teidän valmistelemanne toimet tulevat estämään sen, että tulevaisuudessa – ajoneuvon valmistajat voisivat käyttää tällaisia huijausohjelmistoja. Sitten uskotteko, että siis tulevat toimet tulevat johtamaan tilanteen täyteen korjaamiseen? Sitten neljäs kysymykseni on se, että oletteko te arvioineet komission toimien vaikutuksia työllisyyteen? Kyse on kuitenkin aivan avain alasta. Autoala on avainala Euroopan unionille ja sen työllisyysvaikutukset ovat merkitykset. Uskotteko te, että teidän toimenne takaavat työpaikat alalla, autoalalla tai jopa ehkä saattaisivat lisätä autoalan työpaikkoja? Te viittasitte tähän CARS 2020 aloitteeseen, johon käsittääkseni osallistuitte aktiivisesti. Eh, olitteko tuossa vaiheessa tietoisia siitä, että eh, todellisten eh, päästöjen, siis todellisessa ajolosuhteissa syntyneiden päästöjen ero näihin laboratoriopäästöihin oli näin suuri. Me useimmat äänestimme sen puolesta, tai me, jotka äänestimme puolesta, halusimme tätä uutta testijärjestelmää, uutta testisykliä tukea, jotta jotta todelliset ajo olosuhteet toteutuisivat. Me haluamme tämän RD-järjestelmän käyttöön välittömästi. Mehän tiesimme tämän ongelman, me tunsimme tämän ongelman, mutta kai ehkä kun parlamentti tiesi tästä, niin äh, oletteko te tietoinen siitä, että, että kollegamme pyysimme tällaista äh, tutkintavaliokuntaa jo aiemminkin? Kiitos. Kiitoksia ja nyt vuorossa on äh, toinen esittelijä Herr Brandi. Sopisiko tuo kahden minuutin puheaika? So many uh, the three DGs for being here and kicking off our work uh, of this. Kiitos puheenjohtaja. Niimillä on on uh, Pari kysymystä. Ensimmäinen liittyy komission itseensä. Kuulin selviä lausuntoja, että tätä ei pitäisi enää tapahtua ikinä. Ja olen täysin samaa mieltä. Tästä syystä juurikin tämä parlamentti päätti perustaa tämän tutkintavaliokunnan. Kun ajatellaan, että komissio itse myös tutkisi kysymystä, miksi se tapahtui, mitä tapahtui eri pääosastot tekevätkö ne yhteistyötä oikealla tavalla, komissio, painostiko se riittävästi jäsenvaltioita ja niin edelleen. Jos oli tällaista, tai on tällaista sisäistä tutkintaa komissiossa, niin haluaisin tietää, että onko tällaista sisäistä tutkimusta, jos ei, niin miksi, ja jos sellaista on, niin voisimme saada tulokset äh, tutkintavaliokuntana tästä sisäisestä komission tutkinnasta. Toinen kysymykseni liittyy markkinavalvontaviranomaisiin. Herra Peltonmäki teki selväksi, mikä ero on Yhdysvaltain ja Euroopan välillä. Euroopassa keskitytään tähän aikaisempaan vaiheeseen ja sitten USAssa keskitytään tähän markkinavalvontaan, kun autot ovat jo teillä. Mutta ymmärrän kyllä, että Euroopan sääntöjen mukaan markkinavalvontaviranomaiset voivat myös tarkistaa autoja, jotka ovat jo teillä ja käytössä. Voitteko puhua hieman lisää, selventää tätä kohtaa? Nämä testit, onko niihin ryhdytty? Ja jos ei, niin miksi ei? Ja ehkäpä voitte kertoa meille hieman lisää näistä in-service-vaatimusten mukaisuustesteistä. Um, Kiitos. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä Kiseke. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän komissiota. On oikein hyvä, että eri pääosastojen, niin kasvuympäristö kuin ilmastopääosastonkin edustajat saivat täällä puheenvuoron tänään. Me EPP-ryhmässä tuomme tietenkin tätä tietoa. No, tämä on nyt ensimmäinen päivä vuosi. Tässä työtä on edessä ja me kaikki olemme hyvin rakentavalla mielellä tässä liikkeellä. Rumme Metskerille sanoisin, että autoteollisuudelle on nyt ehkä annettu vähän liikaakin tehtäviä laskea. Hiilidioksidipäästä 95 grammaa on kyllä aika kova tavoite. Ja mehän tiesimme, että että NOx on ongelma, mutta nyt kysyisinkin, että voitaisiinko näitä prosesseja hiukan nopeuttaa. EPPssä olemme sitä mieltä, että RDE on antanut hyvän panoksenemme sille, mutta kun nyt puhutaan sitten hyötyajoneuvojen todellisissa ajolosuhteissa syntyvistä päästöistä, niin kahdeksan vuotta kevyissä ajoneuvoissa tässä päästään kolmessa ja, kolme ja puoleen vuoteen. Miksi muissa hyötyajoneuvoissa menee kahdeksan vuotta? Eikö tätä voitaisiin hiukan nopeuttaa? Meillähän on yhteinen tavoite. Yhteinen tavoitteemme on se, että laboratorio mittausten äh, lisäksi saamme todelliset RDE-tulokset pöydälle. Sehän on se, on se kaikkein tärkein asia. Ja toden totta, tässä on käytetty nyt näitä laitteistoja äh, Tämä paljastui Yhdysvalloissa eikä Euroopassa. Se on kyllä aika valittavaa, valitettavaa että näin kävi. Tiesikö komissio tästä ja eikö komissio olisi voinut tämän estää? Ja Peltomäille viimeinen kysymys, kun te viittasitte EUn ja Yhdysvaltain eroihin, välisiin eroihin, niin tietenkin vastoin kuin Euroopassa tämä lupamenettely, siis tyyppi hyväksyntämenettely on pikemminkin voimassa ja Yhdysvalloissa taas sitten jälkikäteinen markkinavalvonta. Joten miten saataisiin markkinavalvontaa vahvistettua täällä? Me tarvitsemme teiltä konkreettisia neuvoja nyt mietintöömme siihen, miten tämä työ saadaan hoidettua tulevaisuudessa paremmin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten SD-ryhmä, edustaja Dans. Um. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille, että tulitte paikalle. On hyvä, että Meillä on komissio laajasti edustettuna tässä työssä, jota teemme. Ja yksi niistä asioista, joita pitää selvittää tämän tutkinnan aikana, on, että mitä tapahtui, missä ja milloin. Ja arvostan näitä selityksiä, joita saamme suhteessa tähän aikatauluun. Jos ajatellaan RDE-toimenpiteitä, kuitenkin olen hieman hämmentynyt siitä, että mitä, mitä tarkalleen tämä menee. Siis selvennyksiä termi, että lainsäädäntö saatiin 2007 ja sitten se soveltaa 2009 vuodesta alkaen, mutta kuulimme juuri, että melko pian näitä sanoja käytitte, että tämä kuilu todellisten päästöjen ja testimenettelyjen välillä huomattiin komissiossa, mutta totta kai raportteja on saatu vuonna 2006 jo, jossa tämä tehtiin selväksi. Ja lisäksi myöhemmin sanottiin, todettiin, että vasta 2012 vuonna itse asiassa työryhmä perustettiin, jotta voitaisiin käsitellä näitä kysymyksiä, joten on hieman hämmentynyt, mistä tämä viivästymä johtui, miksi on tämä viivästymä sen välillä, kun huomattiin nämä puutteet sitten toisaalta, kun ryhti toimiin. Ja toinen aspekti, josta sitä lisää, liittyy TCMV, tekniseen komiteaan, kuka siinä istuu sinne kuka, keitä siinä on, voisimme siitä lisätietoa, kuka osallistuu kokouksiin, miten se vaikuttaa päätöksiin, tehdään komissiossa erityisesti toimenpiteistä, joita kaikki ovat korostaneet. Haluaisin tietää, minkälaista vaikutusta sitten tulee jäsenvaltioista, mutta myös tästä teknisestä komiteasta. Se on hyvin mielenkiintoista. Kiitos. Thank you very much. And also... Suuret kiitokset ja kiitos kaikille, jos kunnioitatte puheaikaanne. Seuraavaksi ECR ja edustaja Henkel. Olkaa hyvä. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnäkin komission edustajilta kysyisin, onko teilläkin sellainen vaikutelma, että että me tässä sotkemme itse asiassa kaksi ongelmaa toisiinsa. Ensinnäkin tämä tunnettu kuilu testitulosten ja todellisissa ajolosuhteissa syntyneiden päästöjen välillä. Ja sitten toisaalta Volkswagenin toiminta, nimittäin nämä huijauslaitteet, eli mitä mieltä olette, pitäisikö tähän toiseenkin puuttua. Toinen kysymys Haluaisin mielelläni kuulla, mitä mieltä olette siitä, että Yhdysvalloissa tämä asia paljastui, eikä vaikkapa Saksassa tai muualla Euroopassa, ja mistä tämä mielestäni johtuu. Kolmas kysymys. Kuulin juuri, että Saksan liittohallitus on todennut, katsoo todenneensa, että tämä ongelma toden totta rajoittuu vain Volkswageniin, eikä muilla autonvalmistajilla ole mitään vastaavaa käytössään. Onko teillä sama tieto vai toinen tieto? Kiitos. Kiitoksia. Sitten Alde Rochefort. Merci. Euh. Kiitoksia kovasti kolmelle pääosaston johtajalle. Minulla olisi kolme asiaa niin mitä te sanoitte, niin mehän kaikki sanomme oikeastaan tai kysymme samaa asiaa. Miten on mahdollista, että nimenomaan USAssa eikä Euroopassa havaittiin nämä ongelmat? No, omasta niin sanoisin, että mehän olemme kaikki tienneet, että moottoreiden eh, suoritus ei välttämättä ole se, miltä näyttää. Ja nyt kysyisin komissiolta, miten te olette vastanneet vuosien ajan kansalaisjärjestöille, jotka ovat esittäneet kysymyksen vaatimusten muka- mukaisuudesta. Toinen seikka. Te sanotte, että meillä on, te sanotte aina, että meillä on hajautettu hallinto ja meillä on 28 jäsenvaltiota. Mutta kun ajatellaan Euroopan tasoa, niin kun ajatellaan Euroopan tasoa ja sitten 28 jäsenvaltiota, niin meillä on oikeastaan 29 hallinnon tasoa, eikä kukaan ole huomannut mitään virheitä. Ja sitten kolmanneksi. Kuluttajat, eurooppalaiset kuluttajat, ovat itse asiassa tämän jutun uhreja ovat ympäristökysymyksissä uhreja, mutta myös kuluttajina ovat uhreja. Ostavat tuotteen, joka on valheellinen tuote, ei vastaa sitä, mitä ihminen luulee ostavansa. Mitä te komission edustajina sanotte näille ihmisille, koska luottamuksen palauttaminen yhtenäismarkkinoihin, tuotteisiin, näinkin tärkeisiin tuotteihin kuin autot, niin ei tämä välttämättä lankea auton rakentajien niskoille, vaan meidän, koska mm, te olette uskoneet sen, mitä auton rakentajat väittävät ja kuluttajat sitten luottavaisesti uskovat sitä, mitä te mittaatte. Ähm, Kiitoksia. Sitten Kue ja Kyllönen, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Thanks to... Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille vieraille. Euroopan komission sisäinen tutkinta tutkimuskeskuksen kanssa jo vuonna 2013 varoitti, että istolaitteet, joita Volkswagen käyttää muiden mukana, tulisi väärentämään näitä päästömittaustuloksia. Jos komissio ei olisi ryhtynyt tähän yhteiseen tai jos komissio olisi ottanut, eikä komissio olisi pitänyt ottaa vakavammin tätä tietoa, joka tuli itse tutkimuskeskuksesta ja toimia sitten sillä minusta 2013 saatiin Yhdysvallassa tietoa ja siellä oli tämä tilanne. Siitä on jo monta vuotta ja meidän pitäisi toimia nopeammin kuin mitä teimme. Ja toinen kysymys, jos analysoidaan tätä fossiilisten polttoaineiden tukijärjestelmää, onko ollut mitään viitteitä siitä, että järjestelmä johtaa autovalmistajat huijaamaan näissä päästömittauksissa. Kiitos. Thank you very much. Um... Suuret kiitokset teille. Ja nyt vihreiden puolesta edustaja Dali. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti komission läsnäolo tänään johtaa siihen, että voimme tulevina kuukausina tehdä rehellistä yhteistyötä, koska meidän täytyy langettaa kaikki mahdollinen valo niihin puutteisiin ja sääntöjen vastauksiin, jotka, vastaisuuksiin, jotka ovat johtaneet tähän skandaaliin. Tarvitaan avoimuutta. Meidän täytyy selvittää monia asioita, koska tällä hetkellä ajoneuvoteollisuus ja sen mittaustulokset ovat kyllä aika hämärän peitossa. Ensinnäkin Peltomäkeä haluan kiittää siitä, että tulitte tänne. Kuten tiedätte, niin Stenergen viittasi viime vuonna, jo, tai jo kolme vuotta sitten, näihin päästöihin ja ongelmiin. Ja teille tehtiin mutta se, miten konsu, komissio kuuli loppareita ja ylipäänsä antoi loppareiden ähm, vaikuttaa teihin, niin siitä ei ole mitään julkista tietoa. Te olette jo kaksi kertaa lykänneet vastaamusta tähän kysymykseen. Minä haluaisin kysyä, miksi tämä hiljaisuus? Ähm, tämä äh, skandaalihan vain osoittaa, että että komissio on selkeästi loppareiden vaikutusvallassa. Kun ajatellaan, miten Stenergy on toiminut, niin kyllä tämä ansaitsee lisäselvyyttä tämä asia. Ja Nythän kolme, jopa viimekin vuonna järjestettiin 13 tapaamista ACEn kanssa. Onko teillä tästä mitään dokumentaatiota? Voitteko, voitteko te jo nyt kertoa meille, mistä asioista olette keskustelleet ja koska tämän ajoneuvorakentajien lobbausjärjestön seuraava kokous on? Sitten kolmannelle edustajalle Tehän edustatte yrityspääosastoa ja haluaisin tietää, miten te voitte samanaikaisesti puolustaa ajoneuvoteollisuutta ja toisaalta työntekijöiden terveyttä, työterveyttä. Kun ajatellaan testipäästöjen ja todellisten ajonaikaisten päästöjen välistä eroa, josta olette olleet tietoisia, niin miksi mitään ei ole tehty? Ja viimeinen kysymys, kun ö, minkä vuoksi ö, aikanaan ympäristökomissio ei ö, kertonut asioista Tajanille, joka oli tuolloin teollisuuskomissaari? Minkä takia kaikki ovat olleet vaiti näistä asioista? Mrs. Dalli, it's only going to work if every... Ei tämä toimi, jos ette kunnioita puheaikaa. Tämä toimii ainoastaan, jos kaikki kunnioittavat kaikille yhdessä asetettua puheaikaa. EFDD ja edustaja Eri, olkaa hyvä. Si, grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme kysymystä. Ihan täsmällisiä kysymyksiä. Ennen kaikkea haluaisin esittää kysymyksen tuista ja kimmokkeista. Millä tavalla komissio on varmistanut sen, että kannustimet ovat johtaneet ähm, erilaisten äh, sellaisten äh, mallien tuottamiseen, jotka kunnioittavat äh, tämänhetkistä lainsäädäntöä, päästölainsäädäntöä, eli voimassa olevaa lainsäädäntöä. Miten kannustimet ovat tähän tukeneet. Ja ensinnäkemältä vaikuttaa siltä, että todelliset päästöt ovat todella, todella kor- paljon korkeammat kuin ä, testiolosuhteissa aikaansaadut päästöt. Eikö tämä ole kompromettoinut aika vakavalla tavalla ä, esimerkiksi juuri euro 6 ä, säännöstön? Ja millä tavalla voidaan arvioida saavutettuja tuloksia, jos sääntöjen vastaisuudet ovat näin räikeitä? Ja kolmanneksi rikkomusmenettelystä. Jos jäsenvaltio rikkoo sääntöjä, Ja vähän aikaa sitten hän päästöjen, siis testi, testipäästöjen määrät on todettu sellaisiksi, että ne ovat puoletkin alhaisempia kuin todelliset. Niin millä tavalla voidaan ryhtyä näinkin mutkikkaassa tilanteessa rikkomusmenettelyyn? Kyllähän jäsenvaltioiden voisi siis jonkinlaisen toimiin tulisi ryhtyä. Kiitos. Näin ensimmäinen kierros on kuultu. Kaikki poliittiset ryhmät ovat käyttäneet puheenvuoron ja nyt antaisin kolmelle komission edustajalle tilaisuuden vastata. Te itse päätätte, mihin vastatte ja miten ja kuka mihinkin välillä. Teille esitettiin ihan mm, erityisiä kysymyksiä, jo, joissain tapauksissa taas kysymykset olivat hiukan päällekkäisiä. Sitten täällä myös esitettiin kysymyksiä komission edustajille heidän äh, entisessä ää, äh, toimessaan. Aloitetaan Peltomäestä ja pyytäisin, äh, vaikka vaikeaa onkin, niin kunnioittakaa viiden minuutin puheaikaa sähkötyyliin. Perhaps the first questions. Ehkäpä ensimmäiset kysymykset Petronilta, niin vastuu ja jäsenvaltion välillä yritin selittää sen, eli mielestäni me vastaamme lainsäädännöstä pitkälti ja täytäntöönpano kuuluu jäsenvaltioiden käsin. Totta kai kysymys sitten kuuluu, että miten me voimme toimia. No se on rikkomusmenettely ja se tuli esille myös, toivottavasti tuli paljon muitakin kysymyksiä esille liittyen siihen, että emmekö käyttäneet mahdollisuutta käyttää tätä rikkomusmenettelyä. Nämä on nyt tapaus, jossa on selvää näyttöä, jossa käytettiin rikkomusmenettelyä kyllä, mutta tässä kysymys kuului, että vaikka on ollut selvää tieteellistä näyttöä, että on ollut ylityksiä päästöarvoissa suhteessa siihen, mikä on lain vaatimus, niin kysymys kuuluu, että pitää käyttää tällaisia testimetrejä, metodologioita, jotka on määritelty lainsäädännössämme. Yritämme nyt antaa näyttöä siitä, että tämä on ainoa tapa toimia, jos ajatellaan näitä vaatimusten mukaisuuksia. Olemme valinneet sitä, että parannetaan ja vahvistetaan testimenettelyjä emmekä tätä markkinavalvontatapaa. Totta kai markkinavalvonnassa on ollut heikkouksia, viittasin tähän 2012 kirjeeseen. Sinne huomattiin, että tämä ei ollut suhteessa nostaan päästöihin, vaan koko tähän markkinavalvontaan otolalla sitten kysymys, joka otettiin esille suhteessa EU-Yhdysvallat. Akseliin yritin selittää, että totta kai vaikka korostetaan markkinavalvontaa voimakkaasti Yhdysvalloissa suhteessa meihin. Me keskittyimme tyyppihyväksyntään edelleenkin huolimatta tästä erosta. Tämä ei ollut syy siihen, miksi asia huomattiin Yhdysvalloissa. Tähän liittyy muita elementtejä, muun muassa kansallisjärjestöjen ennaltaehkäisevä ennakkoiva lähestymistapa johti siihen, että tätä näyttöä tuotiin esille tälle EPA-virastolle Yhdysvaltoihin ja se johti tähän tutkintaan siellä, joka johti siihen, että Volkswagen piti myöntää, että he olivat käyttäneet näitä estolaitteita. Sitten kilpailukyky, työt, kuluttajat, niin totta kai. Olemme tarkastelleet näitä kysymyksiä kyllä, yrittäneet pohtia sitä, että miten tiukasti suhtaudumme näihin julkisiin tavoitteisiin ja hyöveihin, muun muassa ympäristö, turvallisuus ja samalla pyritään tekemään tämän tavalla, joka johtaa siihen, että me ovat johtavassa asemassa globaalisti tässä kilpailussa, jota käydään. Niiden pitää hyötyä siitä, että ovat edelläkävijöitä, eivätkä perässä hiihtäjiä. Ja siksi vertailemme näitä sääntelyvaatimuksia liikkuvuus- ja autokysymyksissä Euroopassa yleisesti ottaen on aloja, joissa tilannetta pitää vaarantaa. Tietyt osavaltiot USAssa ovat olleet mielestäni tyykympiäkin kuin me täällä Euroopassa. Uskomme, että kilpailukyky kysymykset no, ovat tärkeitä meidän alamme pyrkii löytämään parhaimpia ratkaisuja jotka perustuvat globaaleisiin, globaaleihin tarpeisiin. Ja tämä liittyy muun muassa siihen, että vähennetään päästöjä EU-tasolla, mutta myös Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Tämä on tärkeä kysymys kaikkialla. Sen vuoksi uskomme, että jos löydämme oikean tavan toimia, niin ajamme innovointia eteenpäin. Ja näin ollen voidaan myös täyttää tiukat ympäristönormit. Loppujen lopuksi hyödyttää eurooppalaisia työpaikkojakin ja teollista kilpailukykyä. Sitten oli kysymyksiä ehkäpä nyt kysymys, joka koski tätä artikkelijournallisessa, jonka, että yksi kollegamme tapasi sunnuntai-iltana tammikuussa ASEAN asiantuntijan No se on nyt varmistettu, että se ei tapahtunut sinä iltana. Se saattoi tapahtua aikaisemmin tai myöhemmin, se on varmaa, että me toimimme avoimesti ja rehellisesti sidosryhmien kanssa asian mukaan lukien. Emme pilottele mitään. Ja tietenkin tuota pidettiin erilaisena näyttönä ja väitettiin, että ASEAN ja nä, nä, tämän toisen henkilön välillä tehtiin jonkinlainen sopimus, mutta tuollaiset asennetukset, niitä ei ikinä jätettykään teknisen komiteaan. Tietenkin me keskustelemme asioista, olemme avoimia kaikenlaiselle toiminnalle, mutta meillä on selvät säännöt siitä, miten toimimme ulkoisten lobbareiden kanssa. Ja tietenkin mielellämme pal- kerromme kyllä kaikista toimista avoimesti, toimme niin avoimesti kuin mahdollista. Sitten oli monia muita. Inquiry, yes. Tutkinta, niin komissio, sillä ei ole sisäistä tutkintaa vielä, mutta totta kai valmistaudumme siihen, että voimme antaa oman panoksemme tähän Euroopan parlamentin tutkintaan ja Pyrimme tekemään sitä koordinoidulla tavalla. Olemme sopineet menettelyistä, joten nyt se tapahtuu teidän ansiostanne. Eli nyt meillä on erilaisia konsultointeja käynnissä ja pyrimme varmistamaan sen, että ymmärrämme tilanteen parhaalla mahdollisella tavalla, miksi, miten, kuka tässä on toiminut. Pyrimme antamaan teille kaiken tiedon, mitä tarvitsette. Kiitos, kollegat. On aivan varma, että Yhdysvallat ja sääntöjen ja direktiivien vertailu EUn ja Yhdysvaltain välillä tulee varmasti olemaan keskustelun kohteena monissakin keskusteluissa ja pyrimme yhteen kuulemisistamme vielä ennen kesää kutsumaan Yhdysvaltain vastuutahoja. Eli se on kyllä tärkeä ulottuvuus tässä. Ja seuraavaksi sitten Kajeha. Kiitos puheenjohtaja. Yritän vastata ehkä nyt niihin seikkoihin, joihin Peltomäki ei vastannut. Aloitan edustaja Salbasta joka 2020 aloitteen tai tämän ryhmän mainitsi, mukana valtiot, kansalaisjärjestöt, teollisuus. Ja yksi johtopäätös oli, että testit eivät siis heijastele että todellisia päästöjä ja tarvittiin ratkaisu. Ja tuolloin pyydettiin, että komissio aktiivisesti tekisi jäsenvaltioiden kanssa työtä, jotta tämä aikaan saataisiin aiemmin prioriteetti oli erityisesti juuri se, että saataisiin aikaan uusi eurooppalainen järjestelmä. Järjestelmä, joka toimisi. Järjestelmä, joka poistaisi nämä nykytestien puutteet. Kaikkihan tämän tiesivät. Tämä oli ihan julkista tietoa, että todellisia päästöjä nämä tiedot eivät heijastelleet ja tarvittiin uudistus. Tämä oli mahdollisuus ja tilaisuus Euroopalle, Euroopalle muuttaa järjestelmäänsä ja toteuttaa sellainen järjestelmä, joka estäisi petokset. Ja monet teistä kysyitte, että miksi tämä tapahtui, miksi järjestelmämme ei ollut tätä parempi. Ja Mm, yhteinen tutkimuskeskus äh, totesi meille, että meillä oli, äh, oli järjestelmä, joka voisi estää tällaiset äh, toimet. Ja näin ollen meillä on tässä uudessa järjestelmässä nämä kannettavat testi laitteistot, jotka ovat paras mahdollinen takuu sille, että tämä ei pääse enää toistumaan, kun meillä ei ollut kerran autoissa todellisissa ajo-olosuhteissa enää testausmahdollisuutta, mutta sitten kun 2017 saamme nämä uudet testivaitteistot käyttöön, niin ne takaavat sen, että tämä ei enää pääse tapahtumaan. Tietenkin tämä tapahtunut no, on asia, jota emme olisi halunneet tapahtuvan, mutta järjestelmässämme on toinenkin ongelma, nimittäin se, että komissio – määrittelee säännöt, mutta kun jäsenvaltioiden täytyy toteuttaa valvontaa, komissiolla ei ole kylliksi viranomaisia tai virkamiehiä ää, ää, tarkastamaan joka ikinen auto. Ei kun tämän tekevät kansalliset viranomaiset. Kansallisilla viranomaisilla on tämä tarkastus- ja valvontavelvollisuus tyyppihyväksyntämenettelyn puitteissa. Sitten äh, täällä hyvin mielenkiintoinen kysymys, miksi Euroopan järjestelmät ovat niin monimutkaisia, niin hankalia ja vaikeita. No, Euroopassa emme ole yksi maa, kun olemme 28 maata ja järjestelmä pohjautuu komission ehdotuksen, jos komissio saisi päättää, niin voi hyvänen aika, me olisimme tehneet päätöksen ajat sitten, mutta kun meillä on tämä tieteellinen komitea ja siellä, niin <laughs> siellä aikaa menee, kun on hyvin vaikeaa saada määräenemmistö aikaan, koska määräenemmistö mm, vaaditaan. Ja sitten kun meillä on määräenemmistö kasassa, niin sitten me täytyy odottaa kolme kuukautta, koska sitten meillä on tämä parlamentin ja komission arviointiaika. Meidän täytyy kunnioittaa sääntöjä ja määräyksiä, mutta tietenkin me yritämme mahdollisuuksiemme rajoissa toteuttaa ne parannukset, joita tarvitaan. Sitten kysyttiin, ketkä tähän autokomiteaan osallistuvat. No jäsenvaltiot komitologiamenettelyn puitteissa. Sitten Hönkkel kysyi eroista Yhdysvaltain ja Euroopan välillä. Te vastasittekin jo tähän ja tähän tulee, niin kuin puheenjohtaja sanoi, tullaan palaamaan ihan erityisessä kokouksessakin vielä. Sitten äh, Rochefort. Minkä komi- komissio antoi sitten näihin kysymyksiin? No, olemme tietoisia siitä, että on eroja, kyllä, mutta työstämme sitä, että järjestelmä voitaisiin vaihtaa sillä se, että on näitä eroja testin ja todellisten sääntöjen välillä ei tarvitse sitä, etteikö olisi estolaitteita nämä erot eivät osoita, että on ollut huijausta. Mitä uusi järjestelmiin myötä tulee on se, että toivottavasti voitaisiin poistaa tämä näiden siirrettävien testauslaitteiden myötä. Sitten edustaja Kyllönen kysyi, että miksi komissio on ottanut näitä tietoja vakavammin. No kyllä me otimme ne itse asiassa raportissa ei varoitettu estolaitteista, vaan tämä JRCn raportti liittyy siihen, että löydettäisiin uusi järjestelmä ja JRC, yhteen tutkimuskeskus sanoi, että teknisesti paras tapa on PEMS. Jos laitetaan autoihin nämä PEMS-järjestelmät, niin sitten tämä estolaite-riski poistuu. Edustaja Deli, haluaisin puhua suoraan teille. Olen EU-virkamies, e olen töissä vuodesta 2006 komissiossa. Täysin 96 lähtien aloitin oikeudellisesta yksiköstä ja ensimmäinen asia, jonka tein, oli, että vein oman maani tuomioistuimeen liikennealalla, energialalla myös olet ollut teollisuudessa, pk ja nyt sitten ympäristöasioissa. Ja minusta liikkuvuus on hyvä asia. Sitä siihen kannustetaan. Toisetkin kuin minä ovat seuranneet samantyyppisiä reittejä. Ja kaikissa viroissa meidän pitää puolustaa e-, eurooppalaisia intressejä, yhteisön arvoja. Me teemme työtä EUn eteen. Kiitos. Ää, äh, Kiitos teille. Ja sitten Metzger, olkaapa hyvä. Yes, and I think I can keep... Kiitoksia. Voin puhua varmasti lyhyesti, koska kollegani ovat jo vastanneet suurimpaan osaan kysymyksistä. Mutta täällä oli yksi, joka, yksi kysymys, joka liittyy nimenomaan hiilidioksidipäästöihin ja dieselautoihin. Ja tämä liittyy oikeastaan siihenkin, mitä Henkel sanoi. Nämä kaksi asiaa täytyy pitää erillään. Yhtäältä meillä on eroavaisuuksia testisyklipäästöjen ja todellisten ajonaikaisten päästöjen välillä, ja kaikki me, tietävät, kaikki me tiedämme, että näille on tietyt syyt, mitä me emme tienneet ähm, riittävän ajoissa, mitä Volkswagen teki. No nyt me olemme kuulleet siitä. Ja nyt olemme myös oppineet, että muutkin yritykset ovat teknisin keinoin onnistuneet saavuttamaan tavoitteet. On esimerkiksi markkinoilla on tiettyjä teknisiä ratkaisuja, joiden avulla yritykset täyttävät erilaiset standardit, päästöstandardit ja normit. Joka tapauksessa on, se, on syytä varmistaa se, että sääntöjä noudatetaan. Kiitos. Nyt mennään seuraavalle kierrokselle ja puheenvuoron saa edustaja Belet, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Paljonko tässä on puheaikaa? Minuutti, puolitoista, puoli minuuttia? Minä unohdin jo. No jos kaikki voisitte puhua alle kaksi minuuttia, niin sitten tämä onnistuu, mutta alle kaksi. Jaha, ja tässä se puheenjohtaja jo menikin. Kiitos puheenjohtaja, teknisiä kysymyksiä minulta. Ensinnäkin yhdessä Runa Metskerin ja Kajehan kanssa haluaisin, niin mukava, että olette tulleet, niin äh, tosiaan siis tämä vaikutusarvio 2007 asetuksessa, ähm, luimme tuon uudelleen ja tässä laskettiin siis terveys vaikutuksia, joita paitsi NOXia myös hiukkaspäästöjen vähentämisellä olisi. Ja vaikutusarvio oli se, että jos hiukkaspäästöjä vähennettäisiin, niin itse asiassa terveysvaikutus oli huomattavasti merkittävämpi kuin jos otsonipäästöjä eli siis NOx-päästöjä vähennettäisiin, joten merkittävä hiukkaspäästöjen vähentäminen nähtiin äärimmäisen tärkeänä kansanterveyden kannalta. Johtuiko se siitä vai johtuiko se myös siitä, että teknologiaa oli tuolloin käytössä siitäkö syystä eh, komissio tuolloin vaikutusarviossaan keskittyi juuri hiukkaspäästöihin eikä niinkään noksiin. Sitten Peltomäki, parahin pääjohtaja, kun puhutaan tästä 200 milligramman maksimipäästörajasta NOXille se valittiin parhaana vaihtoehtona ja aivan äh, tässä vaikutusarviossa todetaan, että tähän pitäisi kyllä päästä, näin todettiin 2007, päästä ilman, että tarvitaan äh, SCRn tapaista teknologiaa tai muuta ja sitten 75 milligramman taso kilometrillä johtaisi arvioituun 590, miljoon, 590 euron kustannukseen dieselajoneuvoa kohti. Tämä lukee täällä vaikutusarviossa. Ja 10 sekuntia vielä, voitteko komissio selittää, sen argumentin, että 200 milligrammaa vaihtoehto olisi saatu ilman mitään ylimääräisiä toimenpiteitä tai kustannuksia. Kiitos. Kiitoksia ja sitten edustaja Revolpunfu, alkaa hyvä. Kiitos. Muutama kysymys. Ensimmäinen juridinen kysymys, joka liittyy Vuoden 2007 asetuksen artikla 13, sen mukaan sanotaan, että jäsenvaltioiden tehtävänä on määritellä nämä seuraamukset, sakot sun muut sanktiot. Oletko se että tämä artikla 13 on riittävän tarkka? Ja oletteko arvioineet, mitä, mihin sanktioihin on ryhty eri jäsenvaltioissa, jotta voisi täytäntöön? Vaikuttaa siltä, että haluaisin tähän siis tarkennusta. Toinen kysymys liittyy teknisiin tarkastuksiin. Sillä puhutaan useista ajoneuvoista. Käytetyt ajoneuvot totta kai saastuttavat paljon. Tuleeko olemaan sääntöjen muut muokkaukset teknisiin tarkastuksiin, joita voitaisiin tehdä. Sillä tiedetään, että tässäkin on ollut huijauksia. Kolmas kysymys nämä RDE-testit ja nopeuskysymykset, nämä testit, voitaisiinko ne tehdä alhaisella nopeudella sillä, kun on muun mm. muassa ruuhkaa, niin silloin yleensä sitten mennään noin 16 kilometriä tunnissa. Tämä on keskimääräinen vauhti Pariisissa ruuhkassa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten äh, edustaja Ertug. Kiitos puheenjohtaja. Nyt täytyy kyllä rehellisesti tunnustaa, että jotenkin ei tässä oikeastaan ole mitään eroa tavallisen valiokunnan tai tutkintavaliokunnan välillä, niin kuin täällä nyt toimitaan. Minä puhuisin vain euro 5 ja 6 ja kysyisin Peltomailta seuraavaa. Euro 5 ja 6 asetuksessa kielletään selvästi estolaitteiden käyttö päästömittauksissa, mutta sitten on poikkeuksia. Muun muassa silloin, kun tämän laitteen käyttö on välttämätöntä ajoneuvon moottorin suojelemiseksi ja moottorin toiminnan takaamiseksi. Ja juuri tähän poikkeukseen lähes kaikki auton valmistajat vetoavat. Tämän varmaankin tiedätte komissiossa, mutta miten arvioitte tämän poikkeusten äh, hyvin laajan äh, soveltamiseen. Ja näettekö tässä jotain toiminnan äh, tarvetta ehkä? Tämä asetus on ollut vuodesta 2007 ja silti 2007 alkaen on käytetty näitä poikkeuksia edun hyödyn saamiseksi. Kyse siitä ole, ettekö te tietäisi, että estolaitteita on olemassa, mutta te, teidän pitäisi tietää, että niitä väärinkäytetään tällä tavoin. Ja te olette komissiossa sopimusta suojelijoita ja teidän pitää huolehtia siitä, että näin ei tehdä. Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Demesmaker, olkaa hyvä. Kiitos Yksi me tässä tutkintavaliokunnassa on se, että saamme läpinäkyviä, riippumattomia, luotettavia tietoja. Sehän nyt on työmme pohjana tietenkin. Ja ää, sitten Emissions Analytics, riippumaton mittaustaho, joka analysoi ajoneuvojen päästöjä, on viime vuosina toteuttanut käytännön testejä juuri näiden liikuteltavien laitteiden pohjalta ja testannut 1200 ajoneuvoa, kaksi kolmasosaa näistä EU-ssa, yhden kolmanneksen Yhdysvalloissa ja on perustanut sitten tällaisen nettitietopankin. Eli nämä käytettävissä olevat tiedot ovat tosiaan siis olemassa, kun komissio käyttää niitä hyödyksi. Ja vielä tämän kuun lopussa tämä riippumaton Emissions Analytics-testi taho aikoo lanseerata tällaisen ajoneuvojen ää, arviointi- tai luokittelujärjestelmän, josta voi nähdä ajoneuvojen ää, mm, toiminnan. Ja kun puhutaan RDEstä, niin sen on oltava helppo, läpinäkyvä ja tarjottava luotettavia lopputuloksia. Ja tässä todella niin kutsuttu siirtofunktio on myös kiinnostava. Voisiko komissio vielä antaa tästä meille lisätietoa? Kiitoksia. Monsieur Pagnon. Jill. Oui, comment Gilles Barnier. Comme on dit en français, euh, euh... Kuten ranskaksi sanotaan, niin kuten ranskaksi sanotaan, niin nyt käytämme tilaisuuden hyväksymme, kun olette kerran täällä. Öö, kun ajatellaan ajoneuvoteollisuutta, niin öö, joskushan tietojeni mukaan, sen tiedon perusteella, jota olen näistä kokouksista saanut, niin tällaisten kokousten tarkoitus ajoneuvoteollisuuden kanssa on se, että noudatetaan hyviä sääntöjä. Toinen kysymykseni liittyy niihin sertifikaatteihin ja todistuksiin, joita edellytetään myyntiluvan saaneille ajoneuvoille – on ikävää, että äh, esimerkiksi Ranskan auton rakentajien äh, suhteen on ähm, suhtauduttu aika äh, omahyväisesti ja on tapahtunut jopa sääntöjen dumppausta, sääntödumppausta. Ja kun ajatellaan, otetaan huomioon se, että päästösääntöjä ei yleisesti ottaen noudateta, niin entäpä jos euro 5, euro 6 kansääntöjä ei ole voitu noudattaa, niin miten direktiivin vaatimuksia sitten voidaan noudattaa? Kyllä tämä asia ansaitsee lisävaloa. Speakers on the list. Minulla on vielä seitsemän puheenvuoropyyntöä täällä. Jos voisitte puhua minuutin kukin, niin saatte sitten kaikki puheenvuoron ja sitten ehdimme vielä kuulla vastauksetkin. Ja sitten meillä on esityslistalla vielä muutakin. Seuraavaksi Silki Ottis, olkaa hyvä. Minä harjoittelen teidän nimiänne ensi kokousta silmällä pitäen sitten. Kiitos, rouva puheenjohtaja Haluaisin kiittää pääjohtajia, jotka tulivat paikallilta iltapäivällä. Kun on ongelmia, niin on vastuita ja sitten pitää pohtia myös jatkotoimia. Ja meidän pitää käyttää tätä niin, että yhtiöt eivät yritä vältellä vastuitaan. En ole kuullut, mistä nämä lainsäädäntö aukot johtuvat, missä ne ovat, mitä pitää muuttaa, mitä meihin tulee. Olemme sitä mieltä, että komissio ja jäsenvaltioiden hallitukset ovat vastuussa. Oli tämä kysymys, joka, jonka kollegani Merja esitti, sitten tuli vastaus, mutta ei mielestäni kuullut tarkkaa vastausta, että missä ongelma nyt piili. Aikaisempi valiokunta sanoi, että järjestelmät Volkswagen-järjestelmät väärensivät tuloksia, joten kysymys kuuluu, miksi mitään ei tehty tämän löydöksen suhteen tuona aikana? Mitä haluaisitte nyt muuttaa, ottaen huomioon mitä on tapahtunut, jotta voimme taata, että jatkossa komission rooli täytyy Ja mitä muuttaisitte siis lainsäädännön suhteen? Kiitos. Kiitoksia sitten Sorinja. Muito obrigado, senhor presidente. Nós estamos nesta, nesta comissão para identificar... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Meidän tarkoituksenammehan on tarkastella sitä, minkälaisia virheitä on tehty, jotta voimme oikaista vää, sääntöjen noudattamu... Siis voimme oikaista virheet ja ähm, langettaa sanktioita jos sääntöjä ei noudateta. Meidän on pohdittava sitä järjestelmää, tai sitä, millä tavalla Euroopan ajoneuvoteollisuus voi olla kilpailukykyinen ja samalla kunnioittaa ympäristönormeja. Nyt kuitenkin alkaa tässä olla sellainen tunne, että enemmänkin pitäisi tehdä. Meillä me tarvitsemme lainsäädäntösuunnitelman, mutta se vie aikaa, se on mutkikasta – Tarvitaan siksi myös teknistä ähm, uudistamista. Meidän tulisi tavoitella sellaista ajoneuvoteollisuutta, jonka ansiosta ajoneuvomme voisivat olla ympäristöystävällisiä ja puhtaita. Tämä on ehkä meille mahdollisuus. Voimme äh, saattaa Euroopan uudelle liikekannalle näissäkin asioissa, äh, saada uusia innovaatioita ja niin edespäin. Kiitoksia. Sitten edustaja Slotowski. Pani przewodnicząca, dziękuję bardzo, szanowni państwo. Kiitos. Rozma- Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti. Mehän täällä varmasti voimme keskustella normeista, me voimme keskustella eroavaisuuksista EUn ja USAn äh, välillä, voimme keskustella mm, markkinoille saattamisesta, myynnistä ja testauksista. Mutta nythän on ilmennyt, että testauksiin liittyy selkeää petosta. Erilaisia hämäyslaitteita asetettiin ajoneuvoihin, joilla muutettiin moottorin toimintaa, mikä taas johti siihen, että moottoreiden suoritus oli parempi kuin mikä se oikeasti on. En oikein tiedä, kenelle tämä kysymys tulisi osoittaa, mutta se on kuitenkin seuraava. Onko meillä EU:ssa sellaisia säädöksiä, joiden perusteella tällaiset huijausvälineet ovat oikeastaan mahdollisia? Tai muotoilin tämän kysymyksen toisella tavalla. Onko EU:ssa sellaisia säädöksiä, jotka tarjoaisivat tavallaan verukkeen tällaiselle toiminnalle niin, että jotenkin epäsuorasti tällaiset toimet voitaisiin hyväksyä? Kiitoksia sitten. Äh, hmm, Palutsi, olkaa hyvä. Si, rapidamente. Eh, Ihan nopeasti vain kaksi kysymystä. Jos oikein ymmärsin, niin äh, laboratorio äh, päästöjen ja oikeiden päästöjen välillä on suuri ero. Ja tällä tavalla on haluttu äh, saavuttaa paremmat tulokset kuin äh, oikeasti olisi tapahtunut. Äh, kirje Ähm, minkälaisia kirjeitä olette lähettäneet, minkälaisia ähm, kokouksia olette järjestäneet näiden rikkomusten perusteella? Tällä hetkellä näyttää siltä, että rikkomuksia on ollut parisen kymmentä. Miten olette niihin suhtautuneet? <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. on tässä nyt tullut selväksi, että kyllä tässä jotain on mennyt pieleen aivan ilmeisesti, kun uusia sääntöjä, uusia valvontajärjestelmiä, uusia testausjärjestelmiä on otettu käyttöön, niin kyllä tässä nyt joku on mennyt pieleen. Joku on mennyt pieleen komissiossa ja joku on mennyt pieleen jäsenvaltioissa molemmissa aivan ilmiselvästi, koska molemmilla on tässä toimivaltaa tässä asiassa. Näin ollen tämä äh, tutkintavaliokunta tulee tarkastelemaan, että kuka on ollut vastuussa näistä suomalaisista petoksista. Ja sitten meidän on viitoitettava uusi tie ja huolehdittava siitä, että tämä uusi tie on täynnä mahdollisuuksia, mahdollisuuksia puhtaammalle ilmalle ja teollisuudelle, joka toimii puhtain keinoin. Autoteollisuus on äärimmäisen tärkeä ala Euroopan tuotannolle, Euroopan taloudelle hyvin monissa jäsenvaltioissa. Konkreettinen kysymys. Mikä eurooppalainen lainsäädäntö tai mitä välineitä lainsäädäntö on tarjonnut jäsenvaltioille ja komissiolle hoitaa tämä valvonta ja tutkimus- ja arviointitehtävänsä? kun näitä huijauslaitteistoja on käytetty. Eli näyttää siltä, että meillä on kyllä nyt ollut merkittävä puute erityisesti komissiolla valvonnassaan niin, että se olisi voinut paljastaa, mitä täällä oikein on ollut käynnissä. Kiitoksia ja sitten lopuksi edustaja Schaunmose. Kiitoksia kovasti, herra Peltomäki. Sanoitte ja tiedämme, että tämä oli kansallisjärjestö Yhdysvalloissa, joka huomasi tämän huijauksen tai estolaitteen. Ja puhuitte tästä uudesta ehdotuksesta tyyppihyväksyntäjärjestelmälle EU-ssa. Oletteko pohtineet, minkälaista roolia kansalaisjärjestöillä, jotta voisi tuoda testituloksia tai epäilyksiä esittää petoksesta tulosuudessa. Tiedän, että olette pyrkineet rakentamaan hyvän järjestelmän, jossa on eri vastuita eri toimielimillä ja jäsenvaltioilla ja muuta, mutta oletteko pohtineet kansalaisjärjestöjen mahdollista roolia? Se mielestäni ne voivat olla tärkeässä osassa jatkossa, jos yritetään löytää näitä vetoksia. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitos. Ja nyt sitten äh, viimeinen vastauskierros. Peltomäki saa aloittaa. Thank you and then, uh, <clears throat> perhaps I think... Kiitos. Ehkäpä ensimmäinen kysymys, jonka edustaja Bele otti esille. Vaikutusten 2007 siihen liittyen ja jälkikäsittely laitteiden kulut, niin viittasitte tähän 500-600 euroon, niin kyllä, tämä on nykyarviommekin pitkälti, joten olette oikealla polulla ja kysymys sitten kuuluu, että – mikä tekninen ratkaisu pitäisi tulla sovellutuksi, mutta se on valmistajien päätös. Silloinkin jo me arvioimme tilanteen tällä tavalla, siis nämä kustannukset. Ja sitten Arta 13 kysymys, seuraamukset, niin me seuraamme nyt tarkkaan, miten jäsenvaltiot panevat täytäntöön niitä Euro 5 ja 6 asetukset ole tarvitse taistusta, mutta seuraamuksia kyllä on, ja varsinkin nyt Volkswagen-tapauksen jälkeen halutaan varmistaa, että kaikki ovat tehneet, mitä heidän oletettiin tekevän. Sitten euro 5, 6 estolaitteet ja poikkeukset. Olemme tietoisia tästä keskustelusta, jota käydään Saksan liittopäivillä. Ja tarkastelemme tätä kyllä ja tunnustimme, että sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa lain mukaan on niin, että tunnustetaan kyllä se, että on poikkeuksia näille estolaitteille tietyin ehdoin, mutta totta kai haluamme palata asiaan, kun olemme tarkastelleet siitä syvällisemmin ja pitää ymmärtää paremmin, mitä keskustelua käydään Saksassa tällä hetkellä. Kiitoksia. Siis äh, tässä vastaukseni teille. Tällä hetkellä Sitten kansallisjärjestökysymys ja tässä liitettiin tähän alkumaalaisen tietopankkiin ja tietoihin, joita on saatavilla itsenäisistä testailta. Kyllä olemme avoimia markkinavalvonnalle tämän suhteen. Kaikenlainen panostus on kyllä tervetullutta, joka voi käynnistää mahdolliset, sanotaanko, sille, että julkiset viranomaiset aloittavat tutkimukset tai tutkinnan. Ja No Saksahan asetti tuomioistuimen MAC-tapauksessa, jossa no tämä ei tullut miltä julkiselta elimeltä, vaan valmistajalta itseltään. Ja mitä tulee muihin kysymyksiin, Ehkäpä ne olivat yleisempiä ja liittyvät siihen, että miten voisimme käyttää lainsäädäntötoimia ja verrata teknologisia innovointeja ja saada tällaista älykästä ja puhdasta liikkuvuutta edistettyä. Tätä juuri teemmekin mielestäni. KAS 2020, 2020 fokuksessa se oli juurikin. Ja nyt on myös tämä korkeatason työryhmä, joka 2030 toimia Nämä ovat elementtejä, joihin pitää puuttua, mutta lisäksi älykkäät ja puhtaat, älykäs ja puhdas liikkuvuus on asia, jota korostetaan siis, jollei joku halua vastata johonkin muuhun, niin ehkäpä siinä kaikki. Do you want to come back? Oliko teillä vielä lisättävää tähän? I, I was saying that of course in... Kyllä, totta kai EU-lainsäädännössä, lainsäädännössä tunnustetaan mahdollisuus sille, että käytetään estolaitteita tietyin ehdoin. Ja no, voitte lukea sen Euro 5 ja 6 muun muassa. Totta kai kysymys kuuluu, että mitkä nämä rajaehdot ovat ja mikä on tämä poikkeuksen suhde tilanne, jos niitä voi käyttää, jos haluaa siis suojata moottoria, haluaa välttää onnettomuuksia. On, tarvitaan siis selvästi määritellyt olosuhteet, jossa voidaan oikeuttaa estolaitteen käyttö tällä tavoin. Keskustelu käydään Saksassa. Meitä on pyritty katsomaan asiaa, ja niin teemmekin. Ja olemme yhteydessä kaikkiin juridisiin asiantuntijoihin, ja palaamme kyllä milloin haluatte, mutta tällä hetkellä tunnustamme kyllä sen, mitä otitte esille. Yes, sorry, thank you for... Niin, kiitos tästä, mutta... If you read the exemptions with... Jos lukee nämä poikkeukset, asetuksen sallimat poikkeukset, on aivan ilmeistä, että kaikki valmistajat, paitsi Saksassa myös muualla, väärin käyttävät tätä, näitä poikkeuksia. Ja näin on ollut jo vuodesta 2070, 2007, koska asetus on ollut voimassa vuodesta 2007. Nyt te sanotte, että tarkastelette asiaa, mutta kun te komissiossa te olette vastuussa juuri näistä asioista, jos jäsenvaltiot eivät toimi lain mukaan, niin teidän täytyy ehdottaa erityistoimia. Tämä on minun kysymykseni teille. Mitä tehdä ja miksi te olette tehneet, tehneet sitä jo tähän mennessä? I think that this is exactly where we have to... Niin, juurikin. Meidän pitää nyt tarkastella, että mitkä ovat selvästi määritellyt olosuhteet, joissa voidaan käyttää näitä poikkeuksia. Missä tapauksissa laki sallii tällaisen? Ja jos sitä käytetään jossakin, missä tahansa muualla, niin sitten se on lainvastaista, se on varmaa. Sitten pitää nyt tarkastella tarkkaan, että millaista näyttöä on, että tästä on käytetty väärällä tavalla. Mutta siitä ei ole vielä kovaa näyttöä tällä hetkellä. We are ready to look Mutta tarkastelemme asiaa, on valmiit. For sure we'll come. Tämä on asia, johon aivan varmasti palaamme useankin otteeseen tutkinnassamme tulevina kuukausina. Ja tämä liittyy myös vertailuun EU-lain sekä jäsenvaltioiden lakien välillä, mutta me palaamme tähän kyllä yksityiskohtaisesti. Kaiha. Kiitoksia. Ehkä yritän täydentää Peltomäen vastauksia ja vastaan minulle esitettiin, esitettyihin kysymyksiin Belet kysyi vaikutusarviosta ja terveysvaikutuksista, joita pienhiukkasilla sekä äh, äh, typpioksideilla on. Me olemme ottaneet molemmat huomioon ja havaitsimme, että NOx ja PM ovat hyvin vakavia terveysongelmia aiheuttavia ja juuri diesel-ajoneuvoissa äh, ne luovat ongelman ja siksipä olemme keskittyneet työssämme RDEssä vähentämään näiden vaikutusta, koska niiden äh, mm, kielteinen vaikutus ilmanlaatuun kaupungeissa on merkittävä. Demesmaker oli erittäin äh, kiinnostavaa ja kiinnostavaa kuulla tästä äh, nettitietopankista, joka tekee tällaisen autojen NOx-luokittelun tietojen mukaisesti yhteinen tutkimuskeskus on tietoinen tästä ja tarkastelee sitä ja se voi olla erittäin hyödyllinen väline meille. Tämän voin teille vahvistaa. Pähniö. Parmion kysyi siitä, miten teollisuus on mukana ajoneuvokomiteassa. Voin kertoa, että ajoneuvoteollisuus ei siihen osallistu. Se on komitologian menettelyn mukainen komitea. Kuitenkin ajoneuvot teollisuus osallistuu tähän RDE-työryhmään. Tarkoitus on nopeuttaa tuotteiden ähm, muuttamista. Se on osallistunut myös CARS 21 ja 2. Tämä on ihan hyvä käytäntö. Tällä tavalla voidaan kuulla ajoneuvoteollisuutta, keskustella. Jos äh, me emme tällaista keskustelua saa, niin on vaikeaa myöskään näitä menettelyjä parantaa. Meidän täytyy parantaa menettelyjä ja ottaa huomioon nimenomaan jäsenvaltioiden näkemys. Ei, ajoneuvoteollisuus yksin voi tehdä päätöksiä. On tärkeää konsultoida sidosryhmiä ja jäsenvaltioita ja kuulla, ovatko sidosryhmät tyytyväisiä. Cecil Curtis haluaisin muistella tyytyväisenä mm, teidän aikaanne ministerinä. Hän, te kysyitte, mitä pitää muuttaa. No, hyvä kysymys. Kahtakin asiaa täytyy muuttaa. Ensinnäkin testejä, koska ne testit, jotka olivat paikallaan, ne eivät toiminut. Ja sitten markkinoiden valvontamenettelyjä täytyy parantaa. Markkinoiden valvonnan kautta jos voidaan kunnolla valvoa ajoneuvoja, niin silloin voidaan myös estää petoksia. No nyt me olemme muuttamassa näitä molempia, siis tyyppihyväksyntäjärjestelmää ja RDE-menettelyitä. Seuraava kysyjä sanoi, että lainsäädäntö on mutkikasta, mutta että se voi olla myös mahdollisuus ajoneuvoteollisuudelle, jos siirrytään oikeisiin teknologioihin. Se on ihan totta. Jos me haluamme äh, vakuuttaa kuluttajat, saada heidät luottamaan meihin, ja teollisuudellakin on osansa tässä. Sodowski ja Blanco ottivat esiin kysymyksen näistä huijauslaitteista. No, ansaitsette kyllä selkeän äh, vastauksen. Huijausvälineet on kielletty EU-lainsäädännössä. Vuodesta 2007 alkaen kuka tahansa auton valmistaja, joka sellaisiin turvautuu, rik- rikkoo EU-lainsäädäntöä ja tällaiselle valmistajalle langetetaan sanktioita. Kuka niitä langettaa? Jäsenvaltiot. Miksi? Koska jäsenvaltiot toteuttavat myös tyyppihyväksynnän. Eli jäsenvaltioiden täytyy pitää huoli siitä, että autoissa ei ole huijausvälineitä. Tästä ei pitäisi olla minkäänlaista väärinkäsitystä. Jos auton valmistaja huijaa, mm, pitää langettaa sanktioita koska lainsäädäntö kieltää nämä laitteet. Tämä on tilanne. Ja tämä on asia, jonka olemme tehneet täysin selväksi useaan otteeseen. Ää, äh, Blanco. Blanco kysyy, että kuka tässä epäonnistui? Komissio, tai sääntely. No tässä kyllä äh, epäonnistuttiin siksi, että tapahtui petos. Ja petoksesta ovat petoksen tekijät vastuussa. Mitäpä pitäisi sitten tehdä, ei tällainen pääse toistumaan? Miten parantaa Euroopan lainsäädäntöä testien suhteen, äh, määräyksiä, valvonnan suhteen? Jos onnistumme tässä, ja tätähän olemme nyt äh, toteuttamassa, niin äh, sitten tilanne varmaan paranee. Sitten Paulucci kysyi, milloin nämä kirjeet kirjoitettiin. Tajani jo heinäkuussa 2010 kirjoitti jäsenvaltioille – että markkinavalvontaa autoalalla täytyy lisätä. Ja me ehdotimme muutoksia markkinavalvontamekanismiin, mutta kun parlamentti ja neuvosto jäädyttivät tämän ehdotuksen, me lähetimme 23 kirjettä rangaistuksista ja toteutimme pilot menettelyt ja käynnistimme rikkomusmenettelyt. Sitten vielä Charles de emme me voi tehdä työtämme ilman kansalaisjärjestöjä. Ne ovat tärkeä osa järjestelmää, kun ne valvovat järjestelmän toimivuutta ja siksi pääsy tai oikeuden saaminen on äärimmäisen tärkeää, että meidän täytyy tähän, oikeussuojakeinot ovat tärkeitä, meidän täytyy tästä huolehtia. Ennen jokaista ympäristöneuvostoa tapaamme kansalaisjärjestöjen edustajia, meillä on myös säännöllistä vuoropuhelua ja meille komissiossa on hyvin tärkeää kuulla kaikkia sidosryhmiä, kuluttajia, teollisuutta, kansalaisjärjestöjä, koska muuten emme löydä tasapainoa lähestymistavassa. Kiitoksia. Thank you very much, um, Mr. Kiitoksia kovasti. Haluatko te vielä käyttää puheenvuoron? En usko, että tarvitsee. Kaikki on sanottu. Kiitos oikein paljon. Kollegat, tiedän, että haluaisitte esittää lisäkysymyksiä, ylimääräisiä kysymyksiä, mutta niin kuin alussa sanoin, tämä oli nyt ensimmäinen eh, keskustelu, ensimmäinen kierros. Loimme puitteet työllemme ja lähes kaikki tänään esitetyt kysymykset saivat kyllä hyviä vastauksia. Ja jos teillä on vielä lisää, lisää kysyttävää, niin voitte esittää kysymyksiä ne kirjallisesti ja varmistamme sen, että saatte vastauksen ja vastaukset äh, toimitetaan tietenkin kaikille äh, jäsenille ja näin äh, hyvin perusteellisia kuulemisia tulemme sitten tulevina kuukausina järjestämään. Haluan kiittää kaikkien pääosastojen edustajia avoimuudestanne. No me kaikkia vastauksia saaneet. Ensi kerralla sitten, niin ei välttämättä aina edes vastauksia ole, koska monet vastauksista ovat teollisuuden tai jäsenvaltioiden käsissä. Ja me jatkamme työtä. Kiitoksia vierailustanne ja todennäköisesti tapaamme jälleen tulevina kuukausina. Kiitos paljon. Niin, ja jos varapuheenjohtajat haluavat tulla tänne eteen, niin tulkaa nyt ihmeessä. Muuten minä jään tänne ihan ypö yksin. <laughs> okay, colleagues. Uh, let's... Kollegat, jatketaan. Viimeinen eh, esityslistan kohta, mutta hyvin tärkeä esityslistan kohta, erittäin, eli, eli työmme jatko. Niin kuin eh, varmaan tiedätte, koordinaattorit ovat teille ilmoittaneet ja kertoneet, niin olemme järjestäneet äh, Jokusen koordinaattorien kokouksen viimeisen niistä tänä aamuna. Äh, kyse on työohjelmasta ja työmenettelytavoista tulevalle vuodelle. Ja tämä on tietenkin hyvin, hyvin tärkeää, mutta ei ollenkaan helppoa. Ei meillä helppoa työtä ole edessämme ja pyysimme, että kaikki poliittiset ryhmät tekisivät omat ehdotuksensa 22. maaliskuuta mennessä, siis liittyen asiantuntijoihin, joita halutaan kutsua kuulemisiin. Ja ennen kaikkea haluttiin keskittyä nyt ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Tämä prosessi on nyt kesken ja haluaisin ilmoittaa teille kaikille, että seuraava kokous 19. Mm, huhtikuuta siellä meillä on jo ensimmäinen kuuleminen komission yhteisen tutkimuskeskuksen ja äh, kansainvälisen äh, puhtaan äh, kuljetusalan neuvoston kokous. Nyt antaisin puheenvuoron kahdelle esittelijällemme. Voitte kertoa, missä mennään, mitä rakennuspalikoita meillä on käsissämme ja miten tästä nyt sitten edetään. Ja sitten haluamme kuulla komitean, äh, valiokunnan jäsenten äh, huomiot äh, niin, että seuraavassa ensi viikon äh, koordinaattorien kokouksessa voimme sopia sitten äh, ensimmäisen vuosipuoliskon työstämme. Mm, Salva Pidekain ensin. Kiitoksia puheenjohtaja Parahin kollega Herr Brandi toinen esittelijä. No, kerron nyt, mikä on ehdotuksemme tulevien kuukausien työtä silmällä Enää Meidän yhteistyömme tulee olemaan erittäin tiivistä eh, ja luonnollisesti myös varjoesittelijät otamme tiivistä työhön mukaan. Ajattelemme nyt niitä haasteita, joita meillä tulevina kuukausina edessä. Me on. Aika suuret odotukset kohdistuvat nyt tähän meidän valiokuntaamme ja meidän velvollisuutemme on olla noiden odotusten tasolla. Monet meistä olemme myös tietoisia siitä, miten merkittävä autoteollisuus on Euroopan unionin tulevaisuudelle ja miljoonien työntekijöiden tulevaisuudelle Euroopan unionissa. Tämän lisäksi olemme tietoisia siitä mahdollisuudesta, jonka tämä kriisi meille nyt tarjoaa, niin että Euroopan unioni Ähm, antaisi tutkimusrahoitukselle entistä ähm, merkittävämmän pohjan. Eli tässä kriisissä on myös monia mahdollisuuksia, enkä minä epäile ollenkaan, etteikö tämä äh, kriisi ähm, olisi vakavaa ja me emme halua, että se vaarantaa eurooppalaisia työpaikkoja. Tässä viime viikkoina olemme keskustelleet työsuunnitelmasta toisen esittelijän Herbrandin puheenjohtajan sekä poliittisten ryhmien koordinaattorien kanssa. Olemme nyt päässeet sopimukseen, sopimukseen, joka on suhteellisen tasapainoinen. Ensinnäkin aloitamme joukolla kuulemisia tästä kesäkuuhun, kerätäksemme mahdollisimman paljon tietoa ja saadaksemme muodostettua mielipiteemme pohjan niin, että työmme olisi mahdollisimman ää, ää, selkeää ja kurinalaista myös. Me kuulemme moottoriteknologia, asiantuntijoita, siis autojen moottoriasiantuntijoita. Sitten kuulemme asiantuntijoita, RDE-asiantuntijoita ja kolmas kokonaisuus ovat ilmanlaatuasiantuntijat. Sitten kuulemme virastoja ja, ja asiantuntijoita Yhdysvalloista, jotta he kertovat meille omista kannoistaan ja sitten toisella vuosipuoliskolla käynnistämme keskustelut komission jäsenten kanssa. Tulemme valmistelemaan koko joukon kysymyksiä, jotka myös esittelemme jäsenvaltioille esitämme valtioille ja niistä sitten keskustellaan vierailuilla. Puheenjohtaja, kollegani Herbrandi eh, jatkaa tästä ja kertoo, että mistä on sovittu. Kiitos paljon puheenjohtaja. Yes, thank you. Uh... Kiitos Pablo Salba tästä avauspuheenvuorostasi. Muutama asia tosi lisätä ensinnäkin. Halutaan välttää suuret pettymykset, kun julkaisimme tämän väliaikaisraportin, niin haluaisin nyt jo sitten varoittaa loppumaailmaa siitä, että tämä väliraportti ei tule olemaan kovinkaan poliittinen äh, kertomus, äh, jossa monia salaisuuksia paljastetaan. Meidän on pakko laatia tällainen väliraportti johtuen äh, työjärjestyksestämme, mutta päätimme, että me mukauta omaa työskentelyjärjestystämme, jotta saataisiin vahva tällainen väliraportti. Loppuraportti, loppukertomus on se, johon todellakin tähtäämme. No, haluaisin nyt välttää sen, ettei kukaan petty siihen väliraporttiin toiseksi. On tärkeää panna merkille, että järjestys, jossa järjestämme kuulemisemme ja ketkä kutsumme tänne paikalle, sekin on totta kai äärimmäisen tärkeä kysymys. Tästä syystä päätimme, tai ainakin me teemme ehdotuksen koordinaattoreille, ja he ottivat äh, tämän kyllä hyvin, suhtautuivat siihen hyvin, niin kuin Pablo Salva jo mainitsi. Eli ehdotus on, että aloitettaisiin teknisistä asiantuntijoista, he tuntevat moottorin toimintaa tai näitä todellisia ja aikaisia päästömittauksia paremmin. Ja sitten olisi ilmanlaatuasiantuntijoita, Tämä on tämä perusta. Sitten mentäisiin kohti poliittisempia kenttiä. Ja minusta myös kansallisyhteiskunta kuuluu tähän joukkioon, jossa on ensimmäinen kerta, kun siirrytään kohti kansallisyhteiskuntaa. Sen jälkeen kutsuisimme useita Yhdysvaltain edustajia, muun muassa tämä EPA-virasto, ympäristövirasto USAsta, pyritään samaisella, miten he tekevät töitä ja mitkä erot ovat EUn ja Yhdysvaltain välillä. Ja vasta sitten ryhdymme käsittelemään päätöksentekoa Euroopan komission sisällä. Ei itse siis komission jäsenten kanssa, vaan virkamiesten kanssa muassa lukien ihmisiä, jotka tulevat eri asiantuntijaryhmistä ja työryhmistä jotka osallistuivat tämän päivänkin keskusteluun jo. Sitten seuraava osio, osio on kentän toimijat ja sitten lopulta heinä syyskuussa pyydetään komission jäseniä paikalle. Kronologisesti tämä on järjestys, jona teemme töitä, mutta selittää myös tämän strategisen ajattelun tässä taustalla. Tätä me siis ehdotimme koordinaattoreille. Ja tänä aamuna he suostuivat tuohon järjestykseen, mikä oli hienoa. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Um... Kiitos paljon. Ehkäpä, jos voin lisätä tiedoksi kollegoille seuraavaa. Jokaisen äh, kuulemiseen äh, me myös valmistelemme yhdessä äh, valiokuntana kysymyksiä, mm, jotka pohjautuvat eri poliittisten ryhmien ehdotuksiin. Eli eh, ennalta eh, kysymme kymmenisen kysymystä, pyydämme niihin kirjalliset vastaukset eh, ennen kuulemista, jotta voimme sitten olla niin hyvin valmistautuneita, että itse tilaisuudessa voimme heti mennä asiaan ja sen syvyyksiin. Toiseksi on tärkeää meidän valmistella myös kysymyslomake jäsenvaltioille – tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta. Katsotaan, miten tämä tullaan hoitamaan, mutta se on vähän sama kuin, että varmistetaan, että ennen kuin ne tulevat kuultavaksi valiokuntaamme, ja meillä on siis hieman aikaa kuulemisissa myös kuulla todellisia kysymyksiä ja, ja katsotaan sitten, keitä kutsumme toisella puoliskolla. Nyt poliittiset äh, ryhmät, äh, reaktioita, huomioita. Gesike, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti. Periaatteessa tuen täysin tätä esittelijöiden äh, toimintatapaehdotusta. Tästä meitä on jo kuultukin ja olemme ihan samalla linjalla. Ehkä tällainen perustavanlaatuinen huomio, kun tämä on ensimmäinen kokous. Meillä on kirjallisesti muotoiltu annettu mandaatti. Meidän tulee toimia tämän toimivaltuutuksen mukaan eikä sitä lähteä itse laajentamaan. Me emme EPPssä ollenkaan hyväksy sitä, että tästä valiokunnasta tulisi tällainen noita vainoteollisuutta tai tiettyjä tahoja ja tiettyjä, tai tiettyjä ajoneuvoja vastaan. Ei vaan me käymme logista hyvää keskustelua ja sitten nostaisin vielä esiin senkin, että että myös teollisuutemme kilpailukyky on pelissä ja viime kädessä kyse on hyvin monista työpaikoista. Ja muistakaamme aina tämäkin tässä työssämme. Sitten ihan käytännöllinen seikka. Olemme iloisia siitä, että EPP-vaatimus meni läpi siitä, että valiokunta ei käytetä minkään näköisenä sirkuksena, kun parempi on kutsua sitten vieraita tänne eikä lähteä itse puolen valiokunnan voimin ympäri maailmaa lentelemään, joten näin voimme myös säästää päästöissä ja säästää rahaa. Eli hyvä, että, että tästä ei tule mitään tällaista matkailusirkusta. Kiitos. Kiitos. Todella se, että EPAN edustajat Yhdysvalloista tulevat tänne tarjoaa meille mahdollisuuden kaikille esittää heille kysymyksiä. Erittäin hyvä. Sitten edustaja Stans. Kiitos. Ei paljon lisättävää muuta kuin, että tietysti kaikkien ryhmän intresseissä ja kaikki tämän hyväksyvät, että tämä valiokunta täyttää tavoitteensa, eli että tämän prosessin lopussa meillä on teollisuuden ala, joka kuluttajina ja poliitikon on sellainen, että siihen voidaan luottaa, ja varmastikin sitä kaikki ryhmät haluavat saavuttaa. Mitä tulee keskusteluun, joita käytiin koordinaattoreiden kokouksessa, kun pohdittiin tätä aikataulua, niin kävi paljon rakentavaa keskustelua ja muoto, josta sovittiin, perustuu tällaiselle periaatteelle, että otetaan näytön keräämisestä, eli että meillä on kaikki tietoja, näyttöjä, faktat käytössä ennen kuin siirrytään siihen, että estetään kysymyksiä niille ihmisille, jotka ovat paremmassa asemassa antamaan meille tietoa siitä, mitä tapahtui ja mitä tulee tapahtumaan vastauksena sille tiedolle, jota olemme saaneet ja keränneet minusta. Asiat, jotka otettu täällä esille. No ei tarvitse toistaa tätä matkustuskysymystä, se on tärkeää. Kaksi mahdollista matkaa on tulossa jotka ovat mahdollisimman lyhyitä matkoja. Muun muassa matkustaminen Luxemburgiin, mikä on totta kai hyvin jännittävää. Ja Italiaan myös. Ja on oikein, että sieltä meidän periaatteessa pitäisi kutsua ihmisiä Yhdysvalloista tänne, sillä se on neljä, tarkoittaa 4-5 henkilöä, joka tulee tänne, sillä täältä lähtisi 20 sinne. Mitä tulee välikertomukseen, kyllä, niin kuin esittelijät sanoivat, meidän on pakko laatia se, mutta pitää seurata sitä periaatetta, että, tek, että kun on tämä tekninen tarve laatia tämä raportti, niin se ei saa ajaa meitä pois sillä tieltä, jota pitää tehdä täällä, tässä valiokunnassa. Ja se, mitä on nyt nähty, tulemaan hyvin vaikeaa varmistaa se, että saamme kunnon vastauksen kysymyksiin, joita aiomme esittää. Ja tämä johtaa vaikeuksiin, tai siis siksi, että pitää kutsua niin paljon ihmisiä tänne paikalle, ja pitää käyttää rauhassa aikaa, jotta voidaan, no ei nyt ristikulustella, mutta kysellä näiltä asiantuntijoilta kysymyksiä. Sen takia tarvitaan tämä kaikki tieto ainakin kaksi päivää etukäteen valiokuntaan, jos ajatellaan näitä kysymyksiä, joita aiotaan lähettää ennakkoon. Se on äärimmäisen tärkeää, sillä tämän myötä pääsemme syvemmälle yksityiskohtiin ja voimme esittää tarkkoja kysymyksiä sitten näille todistajille tai asiantuntijoille. Se on tärkeää, jos haluamme kunnon vastaukset matkalla eteenpäin. Kiitos. Thank you. Kiitos. Äh, olisiko edustaja Rochefortilla puheenvuoropyyntö? Kufke. No, minusta työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Onnittelen jo etukäteen kahta esittelijää. Nämä meto- siis tämä hmm, metodi on vaikuttanut hyvältä. Mielestäni meidän täytyy pitää kiinni tavoitteistamme. En tiedä, hmm, mitä jatkossa tuleman pitää, mutta meidän täytyy yhdessä määrittää säännöt ja normit, ja sen jälkeen sääntöjä ja normeja täytyy ö, soveltaa oikein. Näiden normien noudattamisesta tulee myös ö, myyntivaltti teollisuudelle, koska halutaan tietysti laadukkaita tuotteita. Täytyy myös ajatella valitsijoitamme, jotka ovat kansalaisia ja kuluttajia ja siksi meidän täytyy toimia niin, että kun me asetamme jonkinlaisia normeja tai sääntöjä, niin niitä täytyy sitten noudattaa ja kuluttajien täytyy voida luottaa siihen, että markkinoilla olevat luotteet, tuotteet ovat normien mukaisia. Tarvitsemme tasapuoliset eurooppalaiset markkinat, yhtenäismarkkinat. Kaikkien tuottajien täytyy olla samassa tilanteessa toiset, yhdet eivät saa käyttää sellaisia välineitä, ähm, joita toiset eivät saa käyttää, e- eritoten jos kyse, kyse on kielletyistä äh, laitteista. Äh, sehän vääristää ähm, markkinoita. Ja haluan vielä, komi, vielä tämän valiokunnan toiminnasta sanoa, että jotkut kollegat äh, ovat tehneet kovasti työtä tämän aiheen parissa. Esimerkiksi Belgiassa ja Ranskassa on jo aivan erityinen komitea, joka tutkii näitä asioita, ja jollain tavalla tulisi olla yhteyksissä näihin komiteoihin niin, että emme tee päällekkäistä työtä. E, sehän olisi mm, vastasi juuri tätä karikatyyriä Brysselistä ja jäsenvaltioista ja siitä, kuka määrää ketä. On myös viisi jäsenvaltiota, jotka ovat käsitelleet näitä kysymyksiä. Eli ainoa viesti, jonka nyt haluan tässä teille välittää, on se, että me emme tee tällä työtä missään tyhjiössä, vaan meidän täytyy myös tehdä yhteistyötä niiden jäsenvaltioiden kollegoiden kanssa, jotka pohdiskelevat samoja asioita. Juuri näin, kiitoksia. Sitten vihreistä ja sitten Kyllönen. No, Kyllönen ensin, Kyllönen ensin. Don't worry, I'm, I'm not so sad. Älkää olko huolissanne, en ole niin herkkä. That is very important. Yeah. As a present, I will speak Finnish. No, minä puhun suomea. Um, kiitos, uh, kiitos kaikille. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin odotukset meitä kohtaan on tietysti valtavan isot. Eurooppalaiset kuluttajat, veronmaksajat ovat ansainneet, että me laitamme asiat kuntoon ja pidämme huolen, että pelisääntöjä noudatetaan ja näin he kuluttajina ja maksajina tietävät, mistä maksavat. Sen lisäksi me tiedämme jokainen, että autoteollisuus työllistää Euroopassa suuren joukon ihmisiä ja lienee sanomattakin selvää, että meidän on ponnisteltava yhdessä, jotta alan työntekijöillä olisi töitä myös tulevaisuudessa ja mahdollisesti innovaatioiden, uuden tuotannon ja toivottavasti myös ympäristöystävällisemmän autoalan työllisyys tulevina vuosina kasvaisi. Meidän ryhmä on ollut tyytyväinen tehtyyn suunnitelmaan, mietittyihin kuulemisiin, matkoihin ja ajatuksiin, miten edetään. Toivotaan vaan, että pystytään vastaamaan kaikkiin niihin tavoitteisiin, mitä meille on asetettu, ja tekemään se hyvässä yhteistyöhengessä ilman, että meidän tarvitsee lähteä käymään keskinäisiä taisteluita tai riitoja tämän asian parissa josta eurooppalaiset kansalaiset, äänestäjät, työntekijät odottavat meiltä hyvin paljon. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Sitten edustaja Reda. Oliks, uh, the time... Kiitoksia. Kollegat, aika rientää. Meidän täytyy tehdä työmme. Ja kaikkein tärkein osa tästä työstä on tietysti se, että saamme näyttöä niin paljon kuin mahdollista, niin nopeasti kuin mahdollista. Näemme jo että niitä ei kannata kauheasti kuulustella, mm, jotka ovat tämän koko tutkinnan syynä, eli komission jäsenvaltiot. Eli me tarvitsemme todellakin näyttöä ja meidän täytyy haastatella vastuullisia tahoja myöhemmin tämän prosessin aikana. Meidän täytyy myös virtaviivaista asiakirjojen vaatimisprosessia. Jos kaikki pitää kanavoida sihteeristön kautta, niin prosessia täytyy virtaviivastaa niin, että ei tule viipeitä. Sitten valtuuskuntiin liittyen on tietysti mukavaa, että EPP yhtäkkiä on, tai siis EP, EPA on, siis EPP on kiinnostunut näistä asioista, ja EPA on se taho, joka tämän skandaalin toi päivänvalon. Ja on tärkeää, että Äh, delegaatiotkin niin voivat tehdä työtä ja niiden tekemä työ on erittäin tärkeää tämän tutkintavaliokunnan onnistumisen kannalta. Tietenkin, jos tutkintavaliokunnan, ne tutkintavaliokunnan jäsenet, jotka pitävät vierailuja hyödyttäminä, niin heidän ei tarvitse osallistua delegaatiomatkoihin. Sitten lopuksi, niin, tämä, tämän valiokunnan työtä tietysti tämä instrumentti avittaa, jos siihen äh, luotetaan. Jotkut tietysti saattavat kokea olonsa uhatuksi, jos äh, tietoa pitää paljastaa kovin paljon. Siksi pitää varmistaa se, että tietoa saamme eri tahoilta tu- turvallisella tavalla. Jos se ei onnistu äh, sähköisesti, niin ihmiset voivat sitten lähettää näyttöä ihan fyysisesti paperilla postilaatikkoon lähettämällä. Tämä on olennainen kysymys, mutta on varmistettava nimettömyys. Se ei ole helppoa, mutta otamme tämän huomioon. Meillä on koko joukko kysymyksiä oikeudelliselle yksikölle eri asioista ja tämä on kyllä yksi näistä hankaluuksista. Se on myönnettävä muiden hankaluuksien joukossa, mutta kyllä, mm, kyllä me kirjaamme tämä ylös ehdottomasti. Se on, sitä on tarkasteltava. Sitten edustaja Revo. Tämä tulee hyvin äkkiä, sillä edustaja Rochefort puhui tästäkin jo, eli siitä, että pitäisi pystyä kuulemaan näitä kansallisia parlamentaarikkoja, kansanedustajia. ja martonta, että paikalliset kansanedustajat, kansalliset kansanedustajat tekevät omia tutkimuksiaan. Pitäisi pystyä vaihtamaan tietoja heidän kanssaan ja pitää olla valmistunut tähän raportin toiseen osioon, jossa sitten nämä kysymykset esitetään komissiolle ja jäsenvaltioille. Minusta tämä voisi olla hyödyllistä toimia näin kaikissa jäsenvaltioissa, jossa paikalliset kansalliset parlamentit tekevät tätä työtä. Well, uh, I have no comments. Kiitos. Minulla ei oikeastaan ole huomioita tähän menettelytapaan sen kummemmin. Yksi suositus kuitenkin. Olen IMKO-valiokunnan jäsen ja me olemme vastuussa lainsäädännöstä, joka liittyy ajoneuvojen tyyppihyväksyntään. Tulemme käynnistämään tämän työn jo Strasburgin viikon jälkeen vielä huhtikuussa. Tuolla käymme ensimmäisen keskustelun. Tämä on hyvin tärkeää ja tänäänkin kuulimme, että monet ratkaisut ovat sellaisia, että komissio on niitä jo ehdottanut. Ja nyt täytyisi varmistaa se, että meidän suosituksemme, meidän löydöksemme löytävät sitten tiensä eteenpäin. Eli ehkäpä meidän valiokuntamme voisi itse asiassa suositella Imkolle, että se lykkäisi omaa käsittelyään hiukan, jotta me ehtisimme käynnistää työmme ensin ja voisimme varmistaa, että me, me sitten hukkaa aikaamme täällä on tärkeää, että, meidän on tärke- että me voimme antaa IMKOlle sitten omat löydöksemme sen käyttöön. Kyllä, kahden esittelijän kanssa, yhteisesittelijöiden kanssa tulen tähän tarttumaan ja myös seuraavassa valiokuntien puheenjohtajakokouksessa. Se, se, se. Minä kerran siellä olin, se oli aikamoinen kokemus. Mutta tosiaan erittäin, erittäin hyvä kysymys. On se vähän kummallista, käynnistää työlainsäädäntöehdotuksesta samalla kun me vasta käynnistämme tutkimuksen sen taustalla olevista ongelmista. Hyvä. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron ennen kuin esittelijät puhuvat? Ei, joten edustaja Salva. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kaikkia kollegoita, jotka ovat esittäneet ehdotuksia kysymyksiä. On hyvin tärkeää, että teemme rakentavaa yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien välillä. Ja mm, luonnollisesti otamme huomioon kaiken, mitä olemme tänä iltapäivänä kuulleet tulevassa työssä. Kiitos. Yes, thank you, Madam Chair. I, I don't have... Kiitoksia rouva puheenjohtajalle. Paljon lisättävää. Haluaisin vain kiittää kollegoitamme kommenteista. Ajatus siltä, että kuullaan myös kansallisten parlamenttien edustajia, niin on joitain parlamentteja, joissa on omia tutki- tutkimuksia käynnissä tällä hetkellä. Ja kyllä ehdottomasti aiomme ottaa mukaan heidän löydöksensä. Mutta kuten puheenjohtaja sanoi, keskustelemme tästä myöhemmin, että voimmeko kokoustaa heidän kanssaan. Se voisi olla avuksi. Kiitoksia tästä ehdotuksesta. Kollegat, kaikki nämä ehdotukset äh, otetaan huomioon. Äh, on koko joukko asioita, joista on äh, tosiaan tehtävä päätöksiä ensi viikon kokouksessa ja sen jälkeen. Muistuttaisin teitä, että seuraava kokouksemme on 19. huhtikuuta. Ja se on jo ihan todellinen tällainen todistajain kuuleminen ja se asettaakin riman sitten tuleville kuulemisille, joten me olemme valmistelleet jo kirjalliset kysymykset koordinaattorien kysymy- ko- kokouksessa. Haluaisin pyytää teitä kaikkia ja myös koordinaattoreita ja poliittisia ryhmiä, että järjestäydymme mahdollisimman hyvin. Tänään mielestäni käytiin erittäin hyvä avoin keskustelu mutta monet kysymykset olivat päällekkäisiä ja vastauksiakaan ei kyllä kaikkeen saatu, se on ihan totta. Mutta tuo todistajakuuleminen kuuleminen tulee olemaan tällainen pingissä tyyppinen keskustelu niin, että saamme mahdollisimman paljon todisteita. Joten pyytäisin teitä valmistautumaan mahdollisimman hyvin. Kiitos oikein paljon tästä rakentavasta, avoimesta ensimmäisestä keskustelusta. Nähdään ensi viikolla Strasburgissa käytävillä ja 19. päivä huhtikuussa sitten seuraava kokous. Kiitos oikein paljon. Did I forget anything? No.